I'm sorry. Good evening, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Tervetuloa eh, kaikki tähän eh, meidän Euroopan parlamentin valiokuntamme yhteiskokoukseen Ekon ja Regi, talous- ja aluepoliittinen valiokunta. Tämähän tilaisuus on järjestetty sen tiimoilta, koska komissio on ehdottanut asetuksen mukaista 13.03 vuodelta 13 mukaista rakennerahasto tai näiden strategisten rahojen myöntämisen lykkäämistä. Jyrki Katainen ja Korina Kretsu, tervetuloa komissiosta aivan aluksi. Ja mukava, että voitte osallistua tähän. Tämä on ensimmäinen äh, tällainen jäsennelty äh, keskustelu äh, siitä, että, että nämä Euroopan rakennerahastot, eli strategiset sellaiset, eri, eri rahastot eh, ja niiden myöntäminen lykättäisiin <clears throat> sitten ensimmäistä kertaa, koska nyt on todettu, todettu että kas, kasvu <clears throat> ja vakaus eh, sopimuksen määräysten nojalla nyt on voitu todeta sitten tällaista liiallisen alijäämän äh, menettelyn johtavia äh, toimia, äh, tapahtumia näissä asianmukaisissa maissa koskien sitten näiden rahastojen erilaisten rahastojen varojen myöntämisen lykkäämistä, jos nyt ehdot näyttävät täyttyneen. Ja nyt on, on todettu, että Espanjalle Portugalille on määrä langettaa tästä seuraamuksia Komissio on ehdottanut, että maksusitoumukset tai maksut sitten lykättäisiin osittain tai kokonaan juuri näihin rakennerahastojen, osa, rakennerahastojen osalta. Siis lykättäisiin tai peruutettaisiin toistaiseksi. <clears throat> Sääntöjen mukaan komissio voi tällaisen ehdotuksen tehdä vain tällä jäsennellyn keskustelun ja vuoropuhelun jälkeen täällä parlamentissa. Ja nyt on sitten parlamentissa tarkoitus tällä keskustelu käynnistää tässä yhteydessä <clears throat> haluan kertoa, että alue, ää, äh, äh, äh, tuolta alueiden komiteasta myöskin edustuspaikalla. He ovat tällaisen erityisvaliokunnan perustaneet sitten es, es, Espanjan ja Portugalin asioiden hoitamiseen. No, herra Voltierille tästä puheenvuoro. Kiitoksia kovasti. Minäkin toivotan tervetulleeksi varapuheenjohtaja Kataisen ja Koterin varapuheenjohtaja, tervetuloa jäseneltyyn vuoropuheluun. Tiedätte, mikä tämä menettely on vuoropuhelun avaamiseksi. Siksi ensikättelyssä sanon, että nyt me käynnistämme vuoropuhelun muodollisesti ja katsotaan, mihin jatkotoimiin ryhtyä, riippuen mikä on tämän ensimmäisen jäsenelyvuoropuhelun lopputulema. Sitähän sitten arvioivat yhdessä puheenjohtajisto ja koordinaattorit kahden valiokunnan kesken. Me tiedämme, että kun tämän käynnistämme, emme tiedä mihin päädymme tänään tai myöhemmin. Toinen huomio, joka sekin on tärkeää muistaa mielestäni, en tiedä, oliko se lainsäätäjälle niin kamalan selvää, Tätä täällä tarkastellaan tietenkin yleisasetuksen nojalla, mutta kuten kollega totesi, tässä on tavallaan kaksi menettyä päällekkäin. Neuvosto on päättänyt jotain, mutta nyt sakkoihin ei menty. Komissio kuitenkin tehnyt ehdotuksen, että haluttiin sakot perua kahdelta jäsenvaltiolta, kun huomioidaan poikkeukselliset taloudelliset olosuhteet ja sitoumukset ja toimet, joihin on ryhdytty tai ainakin jotka on jo käynnistetty noissa jäsenvaltioissa. Kun sitten toisaalta meillä on tämä toinen osatekijä, asetuksen nojalla sekin olemassa eri rahastojen osalta. Eli komission pitää tehdä ehdotus. Mutta totta kai komissio täytyy ottaa huomioon täysimittaisesti myös jäsennelty vuoropuhelu eli parlamentin näkemykset ja muitakin mikrotalouden tekijöitä. Meillä on nyt varmasti aikaa keskustella sisällöstä enemmän. Eli kuinka paljon joustoon on varaa tässä? Varmasti parlamentti ehkä pitää sitä vähän suurempana kuin toinen lainsäätäjä, mutta sehän on yksi asia, mikä vuoksi täällä ollaan keskustelemassa, mutta vielä muistuttaisin, että yksi syy jäseneltyyn vuoropuheluun on myös se, että saada kaikki yksityiskohtaiset tiedot niistä toimista, joihin ryhdytään. Eli me haluamme tietoja, päivämäärätietoja, ja sitten jatketaan sen pohjalta jäseneltyä vuoropuhelua. No niin, nyt annan puheenvuoron jälleen teille uudelleen. Tehän olette puheenjohtaja. Thank you very much. Kiitoksia tästä Aivan äh, aluksi kuitenkin äh, pidemmittä äh, puheitta puheenvuoro komission edustajalle. Herra, herra Katainen, olkaa hyvä. Chairman Mihailova. Arvoisa puhemies, arvoisa Rova Mihailova ja herra Gualtieri, kiitos paljon, että kutsuitte meidät tähän kuulemiseen tai ajatusten vaihtotilaisuuteen. Olemme todella tyytyväisiä, että saamme olla täällä tänään kuuntelemassa kantojanne ja antamassa selvennystä makrotaloudellisiin ehdollisuuksiin koskien Euroopan rakenne- ja investointirahastoja. Euroopan vakaus- ja kasvusopimukseen tämä liittyy kovin vähän tai oikeastaan sillä on yhteyksiä, mutta tämä on enemmän todellakin, tässä on todellakin kyseessä esi eri rahastot. Komissio on asettanut erilaisia ehtoja näitä eri rahoituksia koskien, koskien työpaikkoja ja kasvua. Ja komissio on valmis soveltamaan sääntöjä älykkäällä tavalla, jotta saataisiin aikaan hyviä tuloksia. Syy, miksi olemme täällä tänään, johtuu neuvoston hyväksymästä 12. heinäkuuta hyväksymästä kahdesta sopimuksesta, jossa on todettu, että Portugali ja Espanja eivät ole toimineet tehokkaasti 2013-2015 vuosien aikana liiallista ylijäämää koskien kasvu- ja vakaussopimuksen sääntöjen mukaisesti. Komissio tunnustaa olemassa olevat syyt, jonka nojalla Euro, eh, Espanja ja Portugali ovat pyytäneet näitä sääntöjä tai anteeksi sakkoja peruutettavaksi, jotka, joista on päätetty. Kahdeksas kahdeksatta komissio päätti, että sakkoja, sakkoja ei oteta käyttöön tämän paketin korjaavan osion puitteissa, mutta samanaikaiseksi se vaatii, vaatii molempia maita 15.10. mennessä raportoimaan niiden suorittamista toimista budjetin vakauttamiseksi. Tämä tapahtui samaan aikaan kuin 2017 vuoden budjetiluonnos. Ja sitten heinäkuussa otettiin käyttöön makrotaloudelliset ehdollisuudet eri rahastojen ja Euroopan taloushallinnan välillä kuten yhteislainsäätäjät olivat sopineet. Näiden sääntöjen perusteella komission täytyy ehdottaa maksusitoumusten eri rahastojen äh, maksusitoumusten osan äh, keskeyttämistä. Siis kyseessä on sitoumukset, ei maksut vuodelta, vuoden 2017 osalta. Eli lukuisia maksuja ja resursseja molemmille maille on vielä luvassa, vaikka komissio päättikin äh, keskeyttää osan näistä sitoumuksista. Ja tästä syystä lähetin 14. heinäkuuta parlamentin puhemiehelle tiedottaakseni hänelle tästä menettelystä ja komission halukkuudesta jäsenetyn vuoropuheluun tämän menettelyn tiimoilta. Ja olen todella tyytyväinen, että pystymme tänään täällä keskustelemaan meppien kanssa kaikista eh, näistä asioista eri valiokuntien jäsenten kanssa. Regiha Ekon valiokunta ja haluamme kiittää tämän tapahtuman järjestämisestä ja odotamme avointa ja rehellistä keskustelua. Tietysti raportoimme myöskin kollegoillemme tämän keskustelun sisällöstä sitten aikanaan. Kiitoksia paljon. Thank you, Mr. Vice. Mm, kiitoksia, herra äh, varapuheenjohtaja. Äh, komissaari Kretu, olkaa hyvä. Kiitos, puheenjohtaja Parahi Mihailova. Ja Ekon komitea. Ja hyvä Ekon valiokunnan puheenjohtaja, totta kai myös muut valiokunnan jäsenet, parlamentin jäsenet mielestäni. Tämä on erittäin tärkeä kokous, osoitus siitä suuresta kunnioituksesta, joka on olemassa kahden toimielimen välillä. Haluaisin vähän täydentää sitä, mitä varapuheenjohtaja Katainen juuri totesi. Vähän yksityiskohtaisemmin kertoisin, miten tästä päätettiin. Ja kuten jo kuultiinkin, 23 artiklan nojalla yleisasetuksessa, kunhan neuvosto on päättänyt siitä, ei ole ryhdytty vaikuttaviin toimiin kasvu- ja vakaussopimuksen oikaisuvälineen pohjalta, komissio on oikeudellisesti velvollinen ehdottamaan neuvostolle rakennerastojen osan keskeyttämistä tänä vuonna. Olen kiitollinen, että tämmöinen tilaisuus nyt on annettu meidän päätöksemme jälkeen, että saadaan tilaisuus jäsenelty vuoropuhelu. Se on hyvin demokraattinen tapa tehdä asioita yhdessä. Ensinnäkin toteaisin, että jos rahastot mahdollisesti keskeytetään, niin se ei ole seuraamus kasvu- ja vakaussopimuksen nojalla. Seuraamukset ovat sakkoja. Tämä on osa laajempia toimia, joissa on ennakkoehtoja ja liittyen maakohtaisiin suosituksiin. Ja siinä halutaan luoda oikeat puitteet sen takamiseksi, että rahastojen vaikutus on mahdollisimman suuri. Sikälikin ehkä joku oli täällä paikalla Euroopan parlamentissa, kun asetukset aikanaan hyväksyttiin. Asetushan hyväksyttiin Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Molemmat lainsäätäjinä. Minä muistelen, että kun ehdollisuus hyväksyttiin Euroopan parlamentissa, sitä pidettiin myönteisenä ehdollisuutena, niin että saadaan jäsenvaltioille lisää aikaa ohjeistuksen saamiseksi. Tässä tapauksessa on kyse neuvoston suosituksista. Toiseksi haluaisin vakuuttaa teille, että osan rakennerahastojen keskeyttäminen ei suoraan vaikuta ohjelmien täytäntöönpanoon. Jos keskeyttämisestä päätetään, niin se on vain osa ensi vuoden sitoumuksista, kuten Jyrki totesi, ei ole kyse maksuista. Sitoumukset ovat siis sitoumuksia, lupauksia, eli maat sitoutuvat jotain tekemään esimerkiksi ensi vuonna. Meillä on N plus kolme sääntöä rakennerahastoissa että mitä on 2014 aiottu, niin se pitää käyttää 2017 vuoden loppuun. Eli jos keskeytetään osa 17 varoista, se vaikuttaa sitten vasta 2020 lopussa. Mutta vain jos maa ei ryhdy mihinkään toimiin noudattaakseen asetusta. Haluaisin vakuuttaa teille, että Molemmilla mailla on 2014, 15 ja 16 vuosilta aika paljon sitoumuksia. Ja komissio totta kai edelleen suorittaa maksut. Kuten kaikki tiedämmekin, keskeyttäminen on väliaikainen toimi. Olen aivan varma, että 2020 siihen ei päädytä. Minä tiedän, että molemmat maat ovat sitoutuneet laatimaan lokakuussa oman talousarvioesityksensä ja totta kai komissio luopuu keskeyttämisestä välittömästi, kun Espanja ja Portugali noudattavat neuvoston ohjeistusta tai neuvosto päättää, että nyt on oikaistu liiallisen alijäämän ongelmat. Eli sitten uudelleen budjetoidaan nämä käyttämättömät varat ja käytetään molemmissa maissa. Keskeyttämisen tasosta puheen ollen. Kriteeritkin on määritelty lainsäädännössä ja sen tarjoamissa puitteissa, kuten muistan, että me huomioimme lieventävät seikat 23 asetuksen nojalla, kunnes sinne otettiin mukaan eri rahastoihin sen jälkeen, kun komissio kävi keskusteluja Euroopan parlamentin kanssa ennen asetuksen hyväksymistä. Olen erittäin iloinen ja kiitollinen itsekin siitä, että tällainen mahdollisuus on olemassa myös parlamentilla – huomioida lieventävät seikat. Tässä on mahdollisuutta antaa hengähdysaikaa maalle niin, että selviytyy neuvoston päätöksistä ja asetuksen noudattamisesta. Kun me päätimme ehdotuksen mittakaavasta, niin taloudelliset ja sosiaaliset olosuhteet jäsenvaltioissa otetaan totta kai huomioon varsinkin työttömyyden määrä, sehän on korkea sekä Espanjassa että Portugalissa. Se tarkoittaa sitä, että periaatteessa komissio voisi tehdä keskittämisehdotuksensa, joka olisi alle enimmäismäärän asetuksen nojalla. Ajatellen sitä, mitä ohjelmia tulisi kyseiseen keskeyttämisessä, niin loogisinta olisi, että se tehdään suhteellisesti koskien kaikkia eri rahastoja – ohjelmia ja painopisteitä, mutta asetuksen mukaan voidaan joissakin ohjelmissa ja painopisteissä tehdä poikkeuksia keskeyttämisen soveltamisalassa, varsinkin niissä, jotka ovat erityisen tärkeitä, jotta voidaan puuttua hankaliin sosiaalisen taloudellisiin tilanteisiin. Esimerkiksi ajatellen investointeja, jotta voidaan tukea nuorisotakualoitetta. Muistutettakoon kuitenkin, että jos ulkopuolelle etetään jotkut tietyt eri rahasto-ohjelmat keskeyttämisen soveltamisalasta, niin se ei kuitenkaan vaikuttaisi sen kokonaiskokoon. Keskeyttämisen taso muissa ohjelmissa olisivat suuremmat sen mukaisesti. Eli jos ulkopuolella lietää joitakin ohjelmia keskeyttämisestä, niin se kai sitten johtaisi vaikeisiin valintoihin. Ajatellaan kansallisia alueellisia ohjelmia, ja totta kai tarvitaan hyvät perustelut sillä, miksi jotkut ohjelmat olisivat sen tärkeämpiä kuin muutkaan. Eli täällä me olemme nyt kuuntelemassa teidän näkemyksiänne. Ja totta kai parmetti laati oman kantansa ja lainsäätäjä tekee oman päätöksensä. Kiitoksia kovasti. Nyt odotan mielenkiinnolla teidän kommenttiin ja kysymyksiänne. Thank you, thank you. And now the chair of... Kiitoksia. Ja nyt sitten äh, pakko äh, sanoa muutama sana, vaikka sitten tietysti aluepoliittisen valiokunnan puheenjohtaja jatkaa tätä keskustelua. Me haluamme tietysti miettiä tätä, äh, tätä komission kontribuutiota ajat miellettiin miksikään, miksikään positiiviseksi sanktioksi siinä, siinä, siinä mielessä tällaiset, tällainen kannustin tästä, tältä osin. Siksi me nyt täällä tänään, tänään olemme, koska ei se toiminut sillä tavalla. No niin, hyvä. Tämä, tämähän on parlamentin tyypillistä puhetta. Muistuttaisin valiokunnan edustajia tästä tavasta, jolla tätä kokousta käymme kahdessa osassa. Ensinnäkin Regi-valiokunnan edustajin, edustajilla aloitamme. Minä mm, pidän silmällä kelloa tarkkaan, koska meidän, meidän pitäisi siis sitten jäädä riittävästi aikaa kysymyksille molemmista valiokunnista, molempien valiokuntien edustajilta sekä sitten tietenkin komission edustajien vastaajien, vastauksille pitää jäädä aikaa. Siksi ehdotan, että, että Regin <clears throat> edustajat Valiokunnan koordinaattorit saavat kaksi minuuttia kukin ja minuutin sitten toiselle kierrokselle päästyämme, jos pääsemme muille valiokunnan jäsenille. Olen pahoillani, kuten tavallista, aika aina loppuu, aika loppuu kesken niin ensimmäisen kierroksen, koordinaattorikierroksen eh, jälkeen vieraat saamme, saavat tilaisuuden vastata kysymyksiin ja sitten jatkamme tällä toisella kierroksella. Näin. Nyt sitten eh, eh, pyydänkin protokollan mukaisessa järjestyksessä kaksi minuuttia kumpikin herra Van Lambert Van Nistelrooy EPPstä. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, että saamme olla täällä avaamassa tätä vuoropuhelua. Niin, se mitä tässä puhuttiin, niin muistan, kun neljä, viisi vuotta sitten neuvoteltiin, olin niissä mukana ja muistan kyllä, mistä siellä puhuttiin. Puhun ihan, sanonpa ihan tarkasti, kun keskusteltiin näistä 23 artiklan mukaisista mahdollisuuksista, niin sitä, sen piti olla aivan ihan viimeinen, viimeinen virstanpylväs, aivan viimeinen mahdollisuus. Se ei ole mikään robotti, automaatti, vaan komissio sanoi mukaan älykäs, järkevä toimintatapa. Tämähän on politiikkaa. Te muutitte esimerkiksi roaming-ehdotusta muutitte, koska oli, oli syy siihen, että ei ollut järkevää edistää sitä, mitä oli, oli esitetty. Eli tästähän jäsennellyssä vuoropuhelussa on kysymys. Ja voin sanoa teille, että kun tarkastelemme sitä, kuinka tämä laki laadittiin, niin ei tämä ole tämmöinen bum bum bum automaattinen eh, prosessi, vaan tämä on suhteellinen prosessi. Eli sanoitte, että tässä ei puututa maksuihin. Ei tietenkään, niihinhän ei koskaan pitänyt puuttua, vaan niissä puututaan sitoumuksiin alkaen ensi vuoden ö, eh, alusta alkaen. Ja kun Portugalista, Portugalin yksi kolmasosa julkisista rahoista tulee, tai julkista rahoista tulee EUsta, niin silloin osutaan aivan koko yhteiskunnan sydämeen ja politiikan sydämeen, koulutukseen, maanviljelijöiden elämään, kaikkeen. Eli jäsennetyn vuoropuhelun tehtävänä on antaa selkeä signaali siitä, että teillä on jotakin muuta tarjottavana. Minä olen esittelijänä nyt. Äh, olen nyt esittelijänä toisessa tärkeässä ohjelmassa, ohjelmaa koskevassa mietinnössä. Ja me tarvitsemme rakennerahastoja ja aluerahastoista rahaa alueille. Ja tukekaa näitä alueita siis. Auttakaa Portugalia ja Espanjaa tekemään tarvittavat muutokset ja pärjäämään paremmin. Ei kyse ole siitä, että leikataan koko ajan lisää rahaa, vaan on toimittava älykkäästi. Minä pyydän komissiota ja haluan komissiolta myös vastauksen sellaisen vastauksen muodossa, joka ei ole pelkästään rankaisemista ja rankaisemista. On mahdotonta jatkaa tällä rankaisemisen tiellä ja rankaista myöskin kansalaisia sitten viimeiseksi. Van Nistelrooy. Kiitoksia, edustaja Van äh, Nistelrooy, räväkkä alku. Sitten edustaja Kotsolino sosiaalidemokraateista, olkaa hyvä. Kuten hyvin tiedetään, me pidämme tätä toimenpidettä absurdina ja aika vähän älykkäänä. Niinhän täällä todettiin. Ja tämä osuu myös poliittiseen kauteen, joka edellyttää myös kolmikantaa. Ei se ollut rekivaliokunnan ajatus silloin, kun uudistuksesta puhuttiin, vai oli kyse kolmikanta neuvotella siitä, kun komissio halusi ja tätä kompromissia ajettiin takaa, kuten herra Nisteroi totesi. Ja todellakin se osoittaa vanhan komission politiikkaa. Ja me olemme aina vastustaneet että paitsi mitä asioita. ollaan poliittisesti eri mieltä. Rikivaliokunta aina vastustanut tällaista käyttäytymistä. Me pidämme sitä tehottomana, absurdina myös, kun ajatellaan taloudellista hallintoa ylipäätään. Nimittäin se keskeyttää julkisen investoinnin ohjelman, kun puututaan maksuihin. Ja se aiheuttaa pahaa vahinkoa myös itse ohjelmien onnistumiselle, kun sitten puututaan sitoumuksiin, koska se lykkää ohjelmointia. Tämä N3-ongelma tietenkin, mutta se lykkää tätä ohjelmaa ja niiden valitsemista noissa maissa. Ja se vaikuttaa paikallisyhteisöönkin ikävästi, kuten täällä juuri herra Nistelrö totesi, hyvin vakavalla tavalla. Toisin sanoen, me pidämme kiinni omasta kannastamme. Me olemme aina toivoneet, että tämä toimenpide ei koskaan edes mietittäisi. Todellakin se on ihan pappilan hätävara. Aina se on niin ymmärretty, niin se on luettu ainakin täällä regivaliokunnassa. Ja nyt ihan paradoksaalisesti, ja tässä on minun kysymykseni, tämä onkin ihan ensimmäinen keino. Tässä te luovutte komissiossa, ja minun mielestäni teette tavallaan hyvin, että esitetään mekanismia ja tarjotte sakkoja Espanjalle ja Portugalille. Te muutatte kohesiopolitiikan nyt sakkopolitiikaksi. Toisin sanoen, ennen kuin tässä mennään yksityiskohtiin, vaikka kyllä varmasti niihin mennään vielä tässä jäsenellyssä vuoropuhelussa, haluaisimme myös ymmärtää, mikä on tässä perustana oikeudellisesti tässä teidän päätöksessänne? Ja mitä te oikein tarkoitatte nyt saada aikaan, jos keskeytetään rahoitus? Thank you very much on behalf... Kiitoksia tästä sitten ECRn nimes puolesta edustaja hyvä. Um... Kiitoksia. ECR on aivan yhtä mieltä siitä, että kaikki sellaiset päätökset, jotka liittyvät sitten Äh, rakenne- ja investointirahojen äh, maksujen lykkäämiseen äh, pitää todella olla hyvin punnittuja ja todellakin toteuttaa ainoastaan sitten viimeisenä mahdollisena keinona. Se tietysti ymmärtää näiden pakotteiden merkityksen, mutta joka kerta kun niihin sitten äh, äh, niihin olisi aihetta ja niihin ei tartuta, niin se tavallaan nakertaa koko EU-lainsäädännön äh, pohja. Täytyy miettiä, että kuinka monet EU-kansalaiset ovat talouskriisin kriisistä joutuvat kärsimään. Tällainen pieni muodollinenkin sakko olisi mielletty sitten ankarana rangaistuksena. Me katsomme, että, että vakaat investointiolosuhteet ovat ehdoton edellytys sitten vakaalle kasvulle ja kehitykselle ja myöskin sitten uusille sijoituksille. Tässä, tähän on luotava vankka pohja. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten Aldesta Lankenburg. Kiitoksia paljon ja komission jäsenille tervetuloa. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä, koska luin politikasta viime perjantaina artikkelin, jossa jota suosittelin kaikille. Se oli hyvin tarkka, selkeä ja siinä tehtiin aivan selväksi, että on oikeudellinen velvoite kun puhutaan mikrotaloudellisista ehdoista, artikla 23, kohta 9, on siis aivan oikeudellisesti välttämätöntä velvoite käynnistää tämä menettely. Ja silloin meidän täytyy pahoitella tietenkin sitä, että joudumme näin toimimaan. Huolimatta valtavista ponnisteluista, mitä Espanjassa ja Portugalissa on tehty, meillä on nyt se tilanne, että on todettu, että toiminta on ollut tehotonta liiallista ylijäämää koskien. Ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin linkittää esiinvestoinnit, äh, anteeksi, eri investoinnit vakaaseen hallintaan, vakaaseen talouden hallintaan. Joten tietenkin voimme sanoa, että tämä on harmi, mutta nämä ovat ne säännöt, joita meidän pitää noudattaa, koska muuten mitään hallintoa ei ole. Mutta tietenkin pyydämme komissiota laatimaan äh, räätälöityjä ratkaisuja ja on otettava huomioon rakenteelliset uudistukset, äh, köyhyyden vähentäminen ja niin edespäin. Jos katsotaan artikla 23 ja äh, asetuksen liitettä 9, niin sieltä löytyy jotakin, joka koskee keskeytysten kokoa ja tasoa. Onko teillä jo arviota, ensiarviota tästä keskeyttämisen koosta tai laajuudesta? Kirjoititte, lähetitte jo kirjeen heinäkuussa mainiten kaikki nämä eri ohjelmat, mutta haluaisin nyt tietää, mikä on näiden mahdollisten keskeyttämisten koko ja laajuus. Milloin voimme, odot- milloin voimme odottaa ehdotusta kuukauden sisällä ja esittelettekö tämän ehdotuksen uudelleen sitten täällä parlamentissa? Kiitos. Thank you very much. Kiitos tästä. Seuraa herra Amarje GUE-ryhmästä. Amarje. Kiitos. Jos 23 artiklaa sitä halusimmekin ruodittavan jäsennellyssä vuoropuhelussa, niin olemme sitä mieltä, että tässä pahin on tapahtumassa, ja nyt se on tapahtunut. Ja on hyvä muistaa, että Euroopan parlamentti on ollut ainoa elin taistellessaan viimeiseen hengenveton asti näitä vastaan, että tulee ehtoja yleisasetuksessa. Tässä on selvää epäjohdonmukaisuutta. Ajatellen, mitä neuvosto yhtäältä päättää, ettei annetakaan sakkoja, ja sitten mitä Euroopan parlamentti puolestaan, joka on kuitenkin ehdollisuuden puolesta taistellut, ja sitten päätetäänkin, että halutaan keskeyttää maksut. Meidän ryhmämme kannalta on kyse epäoikeudenmukaisesta seuraamuksesta, absurdista ja vaarallisesta seuraamuksesta, epäoikeudenmukaisesta koska alueet tästä maksavat ja kovan hinnan tästä poliittisesta päätöksestä, joka on täysin ohi heidän toimivaltansa ja absurdia taloudellisesti, kun ajatellaan rakennerahastoja kasvun ja työllisyyden puolesta, investointien puolesta vähemmän kehittyneillä alueilla, jotka ovat hyvin kärsivässä tilanteessa Portugalissa ja Espanjassakin. Ja ne eivät nouse siellä lauleen tätä myöden. Ja sitä paitsi tämä vaarallistakin, ajatellaan Euroopan hanketta ylipäätään. Nimittäin kohesiopolitiikko, kuulkaa, ei ole mikään mukautuva osatekijä ohjausjakson vuoksi, eikä se saa myöskään olla pelkästään valtioiden palveluksessa, jotka nyt haluavat sulkea koko unionin. Ja miele, tässä vain valvotaan ja rangaistaan mistä Berliinissä sitten päätetään. Jos Euroopan unioni ottaa tällaisen, tällaiset kasvot, niin sitä ei enää voida puolustaa. Haluammeko tätä Brexitin perään? Tällaisen kysymyksen esitän teille. Ja toinen kysymys, varmasti ehkä on hyvä rankasta niitä maita, jotka perusoikeuksia loukkaavat ja aiheuttavat vaaraa koko Eurooppa-hankkeelle. Thank you very much, Ms. Vanna, on behalf of the... Kiitoksia sitten edustaja äh, Vana äh, äh, vihreistä, herra, herra eurokomissaari, puheenjohtaja. ensin puhua vihreiden kantaa tästä makrotaloudelliset suhteet, jotka vihreät, vihreät torjuvat me tästä tällaisessa Äh, rakennepolitiikassa ne ovat, äh, kääntyvät itseään vastaan. Nämä koko toimenpiteet äh, yhtä, yhtäältä alueet, jotka ovat pahimmassa jamassa, joutuvat kärsimään sitten koko valtiovallan vääristä siirroista jos, jos ajatellaan näiden alueiden taistelua oman olemassaolonsa turvamiseksi ja sitten se on hyvin, e, kääntyy, kääntyy itse itsensä vastaan, ja tämä on omiaan vain jakamaan, tekemään jyrkemmät jakolinjat pitkin Eurooppaan. Jos ajatellaan vaikka Iso-Britannian kansanäänesty, syystä että pitäisi energiaa eh, käyttää sitten investointeihin ja niiden turvaamiseen, eikä suinkaan sitten tällaisten menneistä eh, rankaisemisiin. kysymyksen teille on se, että koska komissaari puhui näistä lieventävistä asia, asia, eh, tekijöistä ja sen puolesta Euroopan parlamentti on taistellutkin, missä maa määrin sitten ja millä tavalla tulette sitten käyttämään näitä poikkeustoimenpiteitä, jos ajatellaan, ajatellaan näitä, näitä varoja ja niiden prosenttilukuja, voitteko näistä, näistä mainita jotakin, näistä leventävistä tekijöistä? Parlamentin pitäisi olla hyvinkin perillä siitä, millä tavalla näitä äh, rakennevaroja sitten käsitellä. Ja millä tavalla tämä sitten näkyy budjetissa suoraan? Haluaisin viitata siihen, että minun mielestä tämä tässä jäsenellyssä äh, äh, vuoropuhelussa olisi enemmänkin potentiaalia kuin tämän tyyppisessä kuulemistilaisuudessa. Me olisimme olleet periaatteessa aika valmiita tekemään tästä suorastaan päätöslauselman niin sitä kautta sitten etenemään ihan päätöksentekoonkin asti tässä tärkeässä. Kiitoksia kovasti sitten edustaja Damato, olkaa hyvä. Grazie Presidente. Kiitoksia. Viiden tähden liike kritisoi tätä makroehdollisuutta me katsomme sitä, sen e- epäeettiseksi ja se on täysin taloudellisesti, ekonomisesti ja sosiaalisesti perustelematonta. Ja se rankaisee paikallisia alueviranomaisia, jotka joutuvat keskeyttämään projektinsa, koska julkinen talous ei maksa keskushallinnosta käsin rahoja. Tämä on jo kuudes mietintö tästä ja meidän täytyy aktivoida artikla 23 kahden maan suhteen, jotka ovat kokeneet sellaisia säästötoimenpiteitä, jotka ovat kertaa kaikkiaan hirviömäisiä ilman, että pystyvät noudattamaan kasvu- ja vakaussopimuksen parametreja. Tietenkin tilanne on vakava, mutta eri rahastot ovat Euroopan kaikkein tärkein sijoitusväline. Parlamentti pitää ottaa mukaan tällaisen 23 artiklan mukaiseen sitoumusten keskeyttämismenettelyyn koska vain silloin kyseessä on äh, aluepolitiikka, joka on hyödyllistä myöskin alueille. Me olemme todella hämmentyneitä siitä, että täällä käytetään äh, syitä ja kriteereitä, jotka ovat mielivaltaisia. Tämä euroskeptismi on asia, joka teitä kovasti huolestuttaa, mutta tällä tavalla kun te yritätte sitä vastaan taistella. Solidaarisuus on Euroopan perussopimuksissa läsnä, mutta ehkä tämä komissio on unohtanut tämän tosiseikan. Korostaisin vielä, että Portugalin ministeri äh, Centeno korostaa, että rankaisulogiikan valossa tämä keskeyttäminen olisi täysin ristiriitainen sen suhteen, että ei oteta kuitenkaan käytäntöön sanktioita koskien liiallista alijäämää. Se penalisoi alueellisia projekteja. Ja nyt sitten lopuksi kysymykset. Komissio, voisiko komissio antaa näiden antaa näiden kahden maan sosiaalisia ja taloudellisia tietoja tarkkaan ottaen. Minkä, onko olemassa objektiivisia tietoja tältä alalta? Niitä emme ole vielä saaneet. Ja 16 artikla kyseisessä asetuksessa toteaa, että komission pitäisi vuonna 2017 tutkia uudelleen kyseinen artikla, laatia siitä raportti ja laatia uusi lainsäädäntö ehdotus, ottaen huomioon taloudellinen kriisi, joka on pahempi kuin 2013 vuonna, niin kiirehtisin tämän uudelleenarvioinnin tekemistä. Se on aivan ehdottoman välttämätöntä. Kiitos, herra Brioria. En näe salissa. Eli nämä olivat ne kysymykset nyt sitten koordinaattoreilta, eh, aluepoliittisen valiokunnan koordinaattoreita. Eh, herra Katainen, herra Vakretso, teillä on nyt sitten mahdollisuus herra, eh, vastata muutaman minuutin, 4-5 minuuttia enintään, jos sopii. Puheenjohtaja, parlamentin jäseni, kiitos huomioista, näkemyksistä kysymyksistä. Yritän vastata huoliinne mahdollisimman täsmällisesti. Komission jäsen Kretsu kertoo yksityiskohtaisempia tietoja jälkeenpäin. Ensinnäkin tähdentäisin yhtä asiaa komissiolla on oikeudellinen velvoite toimia. Ei ole kyse poliittisesta tahdosta, vaan oikeudellinen velvoite komissiolla on. Siksi täällä ollaan. Toiseksi keskeytys tai osittainen keskeytys ei ole seuraamus ihan hyvistä syistä. Ensinnäkin se ei koske, ei puutu maksuihin, se ei puutu maksuihin. Ja myös siitä syystä, että hallitukset voivat näin välttyä pysyviltä tappioilta. Eikä se tarkoita mitään muuta kuin, että pitää kiinni sitoumuksista. Eli nämä kyseiset kaksi hallitusta ovat luvanneet muille jäsenvaltioille ja kaikille kansalaisilleen noudattaa vaatimuksia. ECOFIN neuvostossa hyväksyttiin budjettiasiat. Ja sen jälkeen ne menevät hukkaan, kunhan päätökset täytäntöpannaan. Kun tuskin kukaan täällä ei uskoisi, että nämä kaksi hallitusta varmasti pitävät sanansa kansalaisilleen ja muille jäsenvaltioille. Also, even, I, I don't want to... En halua ennakoida tietenkään komission päätöksiä, mutta siinäkin tapauksessa, että vain osittain keskeytys toteutetaan, niin edelleen jää paljon maksuja sitoumuksia kunkin maan kohdalla. Voisi jopa sanoa monta kertaa enemmän kuin maat ovat pystyneet käyttämään ohjelmointikaudella tähän mennessä. Eli yksikään hanke ei ollut vaaraan, ei yksikään. My final point. Lopuksi vielä. Varmasti tämä on tullut selväksi kaikille. Mutta syy ehdollisuuteen rakennerahastossa on sekin hyvin looginen. Meillä on ennakkoehtoja ja jälkiehtoja. Syy siihen on se, että kun käytetään eurooppalaisten veronmaksajien rahoja, täytyy varmistaa, että raha tuo aitoa lisäarvoa. Molemmat lainsäätäjät, neuvosto ja parlamentti, aivan oikein ovat tähdentäneet sitä, että jos makrotalouden ympäristö on epäsuotuissa. Julkista rahaa tehokkaasti käyttää. Maan veronmaksajan rahat menisivät hukkaan. Siksi ehdollisuus sekä jälki että jälkiehdot ovat tärkeitä, jotta voidaan käyttää hyödyllisellä tavalla veronmaksajan rahoja, mutta Rova Kretsu varmasti jatkaa tästä. allow me to speak in my native language. Voin puhua äidinkieltäni tässä tilanteessa. Aivan ensinnäkin haluaisin todeta, että, että, että kyllä, kyllä minä olen ihan yhtä mieltä teidän kanssanne siitä, mitä tässä nyt olette sanoneet mielipiteenänne. Olen yhtä mieltä, että nämä ovat ihan viimeisiä ulospääsykeinoja ja on herra Kotoliina ja Van Nistelrooikin totesitte äsken, on tärkeää, että äh, on äh, hyvä korostaa sitä, että tässä puhutaan siksi, että, että nämä, nämä maat olisivat jollakin tavalla väärin näitä varoja käyttäneet, vaan tässä on pelkästään kyse siitä, mitä sääntöissä on sovittu esimerkiksi Euroopan keskuspankin ja muiden toimielinten kanssa. Neuvosto on tehnyt tässä kaksi päätöstä koskien Portugalin ja Espanjan riittämättömistä toimista 2013-2015 vuosien aikana juuri nimenomaan tämän liiallisen äh, vajemenettely, alijäämämenettelyn äh, määräysten äh, mukaisesti, artiklan 23 mukaisesti komission on velvollinen ehdottaa sitten neuvostolle sitä, että, että näiden maiden määrärahoja sitten seuraavana vuonna vastaavasti sitten supistetaan tai jäädytetään maksut maksetaan, mutta sitoumuksista voidaan sitten tinkiä. Sitä haluan tässä korostaa tässä yhteydessä. Toki tuen ja kannatan ja ihailenkin näitä, näitä kahta, kahta maata ja niiden, niiden ponnistuksia viime, viime, viimeksi juuri näitä lieventäviä seikkoja, seikkoihin perehtymässä ja näissä esimerkiksi Tiety, tiettyjen alueiden, alueen tulipalot, metsäpalot olivat eri, entisestään vaikeuttaneet elämää näillä alueilla. Ja tämä tietysti sitten äh, oikeuttaa solidarisuusrahaston varojen maksamisiin. Eh, mutta oli miten oli vuonna 2017 vuodelle joudumme sitten näitä äh, maksuja, maksusitoumuksia lykkäämään, kun kerran laki niin sanoo. Lain, ei me sille mitään muuta. Nämä maat ovat luvanneet, että lokakuun puolessa välissä aikovat kertoa, mitä tekevät sitten, mitä seuraavia askelia ottavat kasvu- ja vakauspaketin ehtojen, sopimuksen ehtojen toteuttamiseksi 2013-2015. Portugali on 20,5 miljardia ja Espanjalla on 38 miljardia, siis näille seuraaville vuosille, tulkikorja. 2014-2016 vuosien, vuosien osalta tämä graafi tässä näkyy niin 2014 16 8,2 miljardia äh, maksusitoumuksia on, on myönnetty. Puolustusvoimat on onnistunut käyttämään 1,5 miljardia. Nämä luvut varmaankin riittävät äh, äh, kertomaan sitä, mitä Jyrki äsken totesi, että, että rahaa on kyllä 2020 mennessä edelleen käytettävissä, sikäli kun tämä sitten johonkin tulokseen johtaisi tämä varojen tilapäinen jäädyttäminen. Kuten sanottu, nämä maat eivät välttämättä ole 2014 2016 vuosille käyttämään näitä määrärahoja. Me olemme täällä ikään kuin innostamassa ja kannustamassa näiden varojen käyttöä tehokkaammin kansalaisten yhteiseksi hyväksi ja neuvosto onkin pyrkinyt sitten hiukan virkistämään näitä toimia, kiristää näitä toimia, jotta saataisiin myöskin sitten budjettipolitiikka sellaisiin uomiin, mitä on suunniteltukin. Vanja tuossa juuri mainitsi näitä, näitä lieventäviä asianhaaroja Esimerkiksi työttömyys, työttömyys on korkea kummassakin maassa, jotka voivat sitten todellakin johtaa siihen, että, että laskelmat muuttavat. Jos esimerkiksi siellä työttömyysluvut näissä maissa olisivat useita prosentteja suuremmat kuin keskimäärin muissa EU-maissa, 8 prosenttia taisi se raja olla, niin silloin me voimme supistaa näiden kysymykseen tulevien määrärahojen, määrärahojen määrää 50 prosentilla. Meidän omassa asetuksessaan kohdassa 3 artikassa 23 on sanottu. Thank you. Kiitos näistä vastauksista kovasti. Meillä on neljä puhujaa listallani. Onko vielä puheenvuoropyyntöjä? Herra Bostinaro. Okei, okay, Viisi siis. Välillä. Kuusi. Kuusi he, te olette ensimmäisenä listalla herroista. Eli nyt sitten regivaliokunnan seuraavat edustajat saavat puheenvuoron minuutti, ehkä hippasen enemmän. E um e Rouva puheenjohtaja, minä edustan yhtä näistä maista, joihin nämä toimet kohdistuvat ja haluaisin esittää pari alustavaa kommenttia. Ensinnäkin sääntöjen tekeminen mahdollisimman joustaviksi on tärkeää. Espanjan ja Portugalin osalta tehty, tehdyt päätökset ottaen huomioon taloudelliset ja sosiaaliset olosuhteet, mitkä maissa valitsivat ja mi- mihin suuntaan ne ovat menossa, ja ne negatiiviset seuraukset, jotka näillä toimenpiteillä voisi olla kansalaisten luottamukseen Euroopan instituutioita ja toimia kohtaan on pidettävä mielessä. Tähän mennessä komission suositus 27. heinäkuulta ja minkälainen vaikutus sillä on ollut? Sillä, että sakkoja ei sitten pantukaan täytäntöön. Se ilman muuta johtaa naurittavaan tila- tilanteeseen, koska kun voimme sel- kuinka voimme selostaa kansalaisillemme tämän täyden vääryyden, sen jälkeen, kun Espanja on tehnyt ja sen kansalaiset ovat tehneet uhrauksia vuosikausien ajan. En puhu tässä pelkästään kansalaista, vaan myös koko maasta, sen instituutioista, sen hallituksesta. Kuinka on mahdollista toimia näin, kun Eurooppa samanaikaisesti puhuu talouden edistämisestä ja työpaikkojen lisäämisestä ja investointien edistämisestä? Kuinka samanaikaisesti voi edes ajatella, että investointeja voitaisiin kohdentaa tai kohdentaa sanktioimalla Seuraamuksin Onko komissio tietoinen siitä, että valtava määrä julkisista sijoituksista tuli Euroopan rahastoista 50 prosenttia itse asiassa, ja tällä on valtava vaikutus investointinäkymiin Portugalissa. Eli punnitkaa todella huolella toimienne vaikutukset ennen kuin ryhdytte niihin. Teidän on muistettava artiklan 23 sen osaan 11 periaatteet ennen kuin keskeytätte nämä maksut Espanjalle ja Portugalille. Kiitos, edustaja Rodriguez. Kiitos rahoituksen keskeytys on Portugalille epäreilua. Kun ajatellaan, minkälaisia budjettiponnisteluja Portugalissa on tehty, rakenneuudistuksiakin on tehty ja ne ovat edelleen käynnissä. Me olemme myös sitoutuneet kasvu- ja vakaussopimuksen sääntöihin. Niin ikään se on epäreilua, koska hallitus on Portugalissa sitoutunut hyvinkin tiukkoihin muutoksiin 2015 pohjaltaan niin, että päästään alijäämässäkin hyvälle tasolle. Ei tämä auta taloutta, investointia eikä köyhyyden torjumista. Se on myös epäjohdonmukaista. Nimittäin komission tekemä päätös ensin kumottiin sakkojen osalta neuvostossa. Onko komissio nyt sitä mieltä, että Euroopan rahoituksen keskeytyys haittaisi kohesiopolitiikkaa? Ettekö ole sitä mieltä, että tällä on valtavat vaikutukset Portugalille ja Espanjalle? Oletteko te tietoisia, kuinka paljon euroskeptisismiä syntyy nyt tämän teon myötä? Kun ajatellaan neljä viittä vuotta kurimusta jo tähän asti. Ja vielä lisäisin yhden seikan. Vasta viime viikolla varmasti kuhun mieltä tätä ei kukaan enää ymmärrä. Edustaja Valkarsel Sisso, olkaa hyvä. Sí, muchas gracias. Paljon kiitoksia. No niin. Tämä jäsenelty vuoropuhelu ei toivottavasti päädy umpikujaan, koska kun kuuntelen komission edustajia, joita ilman muuta kunnioitan valtavasti, niin minusta tuntuu kuitenkin siltä, että tämä on oikeastaan vain anekdootti mikä täällä tapahtuu. Tässä nyt ryhdytään toimenpiteen, koska asetus näin vaatii ja poliittisesti sillä ei ole mitään vaikutuksia ja vielä vähemmän taloudellisesti. Näinhän se varmasti on, että näin tässä nyt toimitaan, koska miksi pitäisi nyt turhaa tässä suuttumusta ja hämmennystä aiheuttaa? Me olemme täysin näitä toimenpiteitä vastaan, koska ne ovat epäreiluja, ne ovat suhteettomia. Ja tässä on todettu, että Portugal, niin kuten myös Espanja, on luonut puoli miljoonaa työpaikkaa vuositasolla. Eli ne jäsenvaltiot, jotka eniten EU-ssa kasvavat tällä hetkellä, ovat nimenomaan Espanja ja Portugali. Kuinka, pitää, kuinka voidaan ajatella, että rankaistaan niitä, jotka parhaiten tekevät kotiläksynsä? Populismi kasvaa kaikkialla yhä nopeammin ja tämä tuhoaa Euroopan unionia. Tämä rikkoo meidän periaatteitamme vastaan ja vie mahdollisuudet tulevaisuuden kehitykseltä. Ja sen takia toistan, että meidän täytyy toimia oikeudenmukaisemmin, eikä kaivaa maata jalkojen alta kohesiopolitiikalta. Sen takia täytyy välttää kaikin keinoin epävarmuuden luomista sijoittajista, sijoittajista erityisesti alueilla, Euroopan eri alueilla, koska tästä, tästä hetkestä lähtien tämä epävarmuus voi halvaannuttaa täysin alueiden kehitysten ja jäsenvaltioiden kehitysten, kehityksen. Kiitos. Thank you, Madame Kiitoksia, edustaja Crespo. Eh, grazie, presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Kuten muutamat kollegat ovat todenneet, tämä on aivan joko hyödyllistä tai sitten on selvää, että parlamentti aivan selkeästi ettei sitten voida väittää, että ymmärrä, niin sanomme, että emme ole sitä mieltä, että ovat edellytykset täyttyneet, jotta voitaisiin ruveta soveltamaan 23 artiklaa. Meidän mielestä edellytyksiä ei ole. Kaksi maata on ponnistellut valtavasti, suunnattomasti, ja jos niitä nyt piestään tällaisessa tilanteessa ja valitaan tällainen keino, joka tavallaan loukkaa myös toissijaisuusperiaatetta ja sitä periaatetta, että kun on alijäävää, niin investointien myötä voidaan miettiä sääntöjä uudelleen, niin että voidaan pitää kiinni investoinneista koesiopolitiikassa, koska se on oikeastaan ainoa, joka on varmaa Euroopassa ja antaa vähän näkymiä taloudessa ja myös myönteisiä näkymiä kaikille. Siksi eikö tämä pitäisi antaa aihetta ajatella siihen suuntaan, että tämä on oikeastaan pelkkää vitsiä, jos tällainen jäsenellinen vuoropuhelu tähän otettu mukaan? Vai pitäisikö teidän nyt palata neuvoston pakelle, olette sitä mieltä, että edellytykset eivät täyty? Komissio ei ole tässä pelkästään täytäntöön vaan vaikea kuin se on neuvoston osalta, vaan myös parlamentin koko uuden union osalta. Ja siksi minä olen sitä mieltä, että edellytykset eivät ole täyttyneet ja nyt puheen keskeytetään. Pakko keskeyttää nyt niin. Speaker is uh, Madame Valina, please, please one minute. <clears throat> Hyvää iltaa. Minä uskon, että maksujen keskeyttäminen on, epä, on moraalitonta, epäjohdonmukaista ja laitonta. Ei voi pyytää säästöjä kansalaisilta enempää kuin on jo pyydetty, eikä leikkauksia palveluihin. Tämä on epäjohdonmukaista myös sen takia, että rahastojen tavoite on taata alueellinen, sosiaalinen ja taloudellinen, taloudellinen sosiaalinen ja alueellinen kohesio. Ja tällä tavalla luodaan, keskeyttämisellä luodaan epävakautta täysin. Artiklassa 23 sen kohdassa 11 todetaan, että näiden toimien pitää olla suhteellisia ja jäsenvaltioiden välillä täytyy toimia tasa-arvoisesti ottaen huomioon taloudelliset olosuhteet ja tässä viitataan erityisesti työttömyystasoon, joka Euroopassa on hälyttävällä tasolla. Ja tässä ajatellaan nyt että jäsenvaltioisten välistä tasa-arvoperiaatetta ei tarvitsisi kunnioittaa. Sen jälkeen, kun Maastrichtin kriteerit hyväksyttiin, kaikki jäsenvaltiot, suurimman, suurin osa jäsenvaltioista on jättänyt noudattamatta äh, julkisten alijäämän äh, rajaa jopa 114 kertaa itse asiassa. Onko nyt niin, että Espanja ja Portugali ovat sellaisia maita, joilla on vähemmän oikeuksia kuin Ranskalla tai Saksalla vaikkapa? Kiitoksia, herra Postinaro. Minuutti, olkaa hyvä. Minuutissa pyrin pitäytymään. Rouva puhe, puheenjohtaja, herra Jarva, komission jäsen, minä en nyt pyydä teitä perehtymään Siklitiin ja tämä kolmen prosentin, hänen kolmen prosentin mm, sääntö kommenteissa. Se olisi mielenkiintoista panna nyt siklikseksi sivuun. Te ensinnäkin nyt sitten ehdotatte poliittisesti ja moraalisesti eh, eh, asiatonta, asiattomia eh, toimia sellaisia niitä kahta maata vastaan, jotka ovat joutuneet säästötoimista kaikkein pahiten joutuneet kärsimään. Toisekseen alueiden sanktiointi tässä tapauksessa, toimien kohdistaminen alueisiin, kansallisten valtioiden hallitusten väärin kohdennettujen toimien johdosta on, on täysin kohtuutonta. Alue, aluepoliittinen valiokunta ja alueiden komitea muutenkin ovat aina vastustaneet näitä. Tässä on äh, kyse, siitä, että, että äh, puututte myöskin tulevaisuuden kohesiopolitiikan ytimeen olisi, tämä on hyvin turmiollista, kannattaisi pere, perehtyä uuteen, uutta kohesiopolitiikkaa toteuttavien maiden kokemiin mm, kokonaisseurauksiin sitten tämän jälkeen. Esimerkiksi Romaniassa kuusi operatiivista hanketta keskeytettiin epäselvistä syistä me tässä syytämme aina populista ja euroskeptikkoja, mutta ennen kuin te, tehdään näin, niin kannattaa katsoa vilkaista omalle takapihalle siellä näkyy Euroopan unionin tulevaisuus ja mitä, miltä se näyttää 2019 jälkeisinä aikoina. Sitä kannattaa miettiä ennen kuin ryhtyy nyt ehdotettuihin toimenpiteisiin. Sitä ei voida joko tukea, tukea tai estää sen kehityksen. Herra Fernandes, anteeksi, en, en tiennyt, että teillä oli täällä korvaaja. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on hyvin vaikea puheenvuoro. Siitä syystä minä joudun puolustamaan Espanjan kansalaisia hallituksen puolesta, joka ei välttämättä tehnyt ihan kaikkia alijäämän osalta. Ajatellen budjettiuudistusta ja ajatellen nostaen alimpia tuloja ja vielä tällaisena vaalivuonna. Vaikea puheenvuoro siitä syystä, kun minä nyt pyydän komissiolta, että vielä uudelleen miettisi päätöstään ja että mahdollisimman pieneksi jäisi keskeytys. Jos komissio ei voi kantaa täyttä vastuutaan, niin ainakaan selittäkää meille selvästi, mitä, on, mitä menetelmää on käytetty, mikä on systeemi, miten te oikein laskette tämän keskeytyksen rakennerahastoissa. Nimittäin sen pitäisi jo vain näyttöön perustuvaa. Jotta tämä parlamenttikin voisi painostaa neuvostoa, että estäisi kaikki tällaiset päätökset. Mikä on komission vastaus, jos ajatellaan Unkarin kaltaisia maita, jotka järjestänyt laittomia maahan jäsen, jäsenäänesty- kansanäänestyksiä? Ei voida jotain pelkästään muutaman pilkun verran alijäämää miettiä. Ja lopuksi puheenjohtaja, Euroopan politiikka on muutakin kuin sääntöjen automaattista noudattamista. On kyse toivon antamista kansalaisille, joita me edustamme täällä varapuheenjohtaja, komission jäsen, koko komissio, antakaa meille näkymiä, ajatelkaa, että nyt on Euroopan teidän käsissänne. Jos ei toivoa ole, ei Eurooppakaan pelastu. Thank you. It was the last question. Kiitoksia. Tämä oli nyt äh, valiokunnan edustajien viimeinen kysymys. Äh, ryhmä voisi, haluatko komission edustajat vastata? He replaced the member of the I, I'm sorry. Olen pahoillani. Niin, mm, tämä puheenjohtaja, että me olemme, olemme neuvotelleet tämän ratkaisun. Tämä herra äsken korvasi yhden regivaliokunnan edustajan puheajan ja hän sai käyttää sitten regivaliokunnan edustajan vuorolla oman puheenvuoronsa. Herra komissaari, haluatteko kommentoida? Muutama, muutama minuutti, olkaa hyvä. Much, Madam Chair, members. Kiitoksia. Puheenjohtaja. Niin, äh, tätä jousto, jousto mainittiin. Tässä, silloin kun äh, komissiolla oli äh, tilaisuus tällaiseen liikkumavaraan, me sovelsimme sitä äärimmäisyyksiin asti tätä joustoa näitä, näitä, näitä kahta maata kahden maan suuntaan, sen, minkä vuoksi ne jäävät sakottamatta. Mutta kuten sanottu, meillä on oikeudellinen velvoite, juridinen velvoite soveltaa tätä osittaista maksujen keskeytys instrumenttia. Lennettekö kaikki tajunneet sitä, että samalla hetkellä kun nämä kaksi valtiota julkistivat rakennesuunnitelmansa, rakennepoliittiset suunnitelmansa, jotka ovat sitten äh, äh, sopusoinnussa heidän äh, <clears throat> maksusuoritustensa kanssa, näiden maksusuoritusten kanssa, jotka, jotka valtiot ovat hyväksyneet. Silloin komissio voi nämä maksatusten keskeyttämisen lopettaa. Siis kyllä tämä on näiden vaitten omissa käsissä nyt kaikki. Kuten sanottu, senttiäkään ei mene hukkaan, jos nämä hallitukset tekevät ja pitävät lupauksensa toisilleen, itselleen ja kansalaisilleen. Ja minä henkilökohtaisesti uskon, että nämä kaksi hallitusta varmaan tekevät sen, mitä ovat luvanneetkin, ovat sanoensa mittaisia, ymmärtävät varmasti paremmin kuin kukaan oman maansa vakavan tilanteen, eivätkä halua ottaa mitään riskiä taloudellisen tilanteen huonontamisesta entisestään. Eli kaikki pallo on nyt jäsenmailla. Joku, joku mainitsi, että, että, että komissio haluaisi äh, rangaista alueita, koska koska hallitukset äh, ja päättäjät ovat toimineet väärin tai eivät no-, noudattaneet sääntöjä. On vaikea nähdä että alueidenkaan vaurastumisessa mitään mahdollisuutta, jos keskushallitus äh, toimii väärin. Maassahan on vain yksi talous, yksi kansantalous vahva, vahvassa kansantaloudessa on myöskin vahvoja alueita ja vahvoja, vahvaa alueellista eh, taloudenpitoa. Sen vuoksi meillä on tällainen makrotaloudellinen ehdollisuus tässä eh, mukana. Yhdestä tietenkin asiasta voimme helposti olla yhtä mieltä että ei ole kenenkään etujen mukaista äh, hävittää yhtäkään senttiä. Ihan mahdollista toteuttaa, ihan saavutettavissa oleva tavoite. Sillä hetkellä, kun äh, valtiot tekevät, hallitukset tekevät, mitä ovat luvanneet. Kiitos. Äh, ähm, komissaari Gretchen, haluatteko sanoa muutaman sanan? Ehkä mä muutama sana. Ensinnäkin olen vakuuttunut siitä, että kyseessä oli kuurojen ihmisten vuoropuhelu. Me olemme kuuntelemassa teidän näkökantojanne, teidän huolenaiheitanne. Ja minä tulin tänne kollegani varapuheenjohtaja Kataisen kanssa juuri sitä varten, että kuulisin teidän huolenaiheitanne, mutta em, emme tule tekemään päätöksiä, koska emme voi tehdä sitä kollegion puolesta. Emme voi sanoa, kuinka paljon sitoumuksia keskeytetään ja mitä ohjelmia keskeytetään. Päätökset tehdään myöhemmässä vaiheessa sen jälkeen, kun niistä on keskusteltu kollegiossa. Odotamme saavamme näiden kahden maan raportit. Ja hehän ovat luvanneet laatia 15.10. mennessä talousarvioluonnoksensa. Tehän tiedätte, että Sixpackin mukaan komissio, komissio olisi voinut pyytää tämän 0,2 prosentin BKTstä kokoista sanktiota siis Espanjalta ja Portugalilta. Mutta Espanja ja Portugali on, ovat esittäneet anomuksen tämän sakon peruuttamiseksi. Tuo sakko olisi vaikuttanut vakavasti ja pitkällä aikavälillä näitä, näihin kahteen maahan. Kirjeissään Portugali ja Espanja ovat vakuuttaneet jälleen kerran sitoumuksensa sen suhteen, että 15. lokakuuta kuuta mennessä ne ovat jälleen kasvu- ja vakaussopimuksen ehtojen puitteissa ja noudattavat niitä. Pyytäisin herra Postinarua vaihtamaan paikkaa minun kanssani. Nimittäin jos olisitte minun kengissäni, niin mitä olisitte tehneet? Minä uskon, että ei ole olemassa ketään vahvempaa aluepolitiikan tai kohesiopolitiikan kannattajaa kuin minä itse erityisesti Espanjan ja Portugalin kaltaisissa maissa. Tiedän, että EUn perustamissopimuksessa kohesiopolitiikka määritetään siloittelemaan ja tasoittelemaan alueellisia, alueellista epätasa-arvoa aiheuttavia tekijöitä. Ja tämä on yksi jatkuvista huolenaiheistamme, mutta meidän täytyy keskustella, meidän täytyy suorittaa, harjoittaa tätä vuoropuhelua. Eurooppa on maidensa kansalaisten yhteen liittymä. Ja tämä on aikaisemman komission hyväksymää lainsäädäntöä, kuten edustaja Kotsolinis totesi. Kyllähän näitä lakeja voi muuttaa, ei teitä kukaan voi siinä pysäyttää. Edustaja Kotsolino on kotoisin alueelta, jossa makrotaloudellinen ehdollisuus ei ole tullut noudatettua. Eli hän on kotoisin Etelä-Italiasta ja pahoittelen, että joudun sanomaan, että jos meillä ei tätä makrotaloudellista ehdollisuutta ole ja sitä ei noudateta, niin silloin tuokaan alue ei kehity. Tehän tiedätte, että on olemassa alueita, joissa miljoonat, miljoonia euroja on, jonne on ohjattu miljoonia euroja, mutta mitään näkyviä vaikutuksia niillä ei ole ollut kasvuun tai työpaikkoihin. Ja ymmärrän yhteyden talousarvion alijäämän jäämän ja ennakkoehdollisuuden välillä. Nämä ennakkoehdot on suunniteltu sitä varten, että saataisiin luotua strategia jokaisella alueella sen kehittämiseksi. Ja näiden ex-anteehtojen ansiosta meillä on strategioita joka maassa koskien digitaalista agendaa ja erilaisia investointeja. Eli käytännön tasolla, jos puhutaan siitä, mihin herra Gualtieri viittasi, niin olen sitä mieltä, että nämä ehdollisuudet ovat positiivisia haasteita joillekin maille. Tämä on minun henkilökohtainen kantani. Minä en katso, että Italia, en usko, että Italia olisi kehittynyt. Ja laatinut esimerkiksi laajakaista politiikkaa, ellei tätä ennakkoehdollisuutta olisi ollut. Ja on monia muitakin esimerkkejä. Puola esimerkiksi. Eli nämä pitäisi ymmärtää positiivisina kannusteina, jotta saataisiin sellainen puitteisto, jotta investointeja tapahtuisi ja investoinnit vaikuttaisivat alueilla ja sillä ruohonjuuritasolla maksimaalisesti. Kiitoksia. Thank you, Commissioner. Kiitoksia komission edustajat. Kiitos regivaliokunnan jäsenettä. Tämä oli ensimmäinen neuvottelukierros tai keskustelukierros tämän aiheen tiimoilta. Tämä oli ensimmäinen tällainen jäsennelyn vuoropuhelun ja keskustelun ensimmäinen vaihe. Te olette äh, kuulleet äh, ja kuunnelleet äh, avoimin korvin meidän valiokuntamme kannat ja me ymmärrämme tietenkin roolimme kohesiopolitiikan tulevaisuuden luojina ja valvojina niin että kohesiopolitiikan ja paremman taloushallinnon välinen kytkös säilyy. Me ymmärrämme tämän, tämän, tämän yhteyden ja ymmärrämme ja tajuamme tietenkin arkitodellisuuden mutta haluamme, että ymmärrätte myöskin, että todelliset tilanne, ar, ar, todellinen äh, kannat ja komission äh, yksityiskohtaiset kannat ja toimet äh, tulevaisuuden varalta ovat tärkeitä tietää. Nyt sitten otan puheenvuoron kollegalle Voltierelle. Sitten Ekon osio, vähän erilainen formaatti, neljän minuutin osioita, kysymyksiä ja vastauksia varten, että täytyy muistuttaa, että tämä on vuoropuhelu, että jäsenet voivat, voivat esittää lausunnon, käyttää siihen enemmän aikaa tai sitten esittää lyhyitä kysymyksiä. Ihan miten vaan, miten käyttää tämän aikansa. Burkhard Balz ensimmäisenä. Äh. Kiitoksia äh, puheenjohtaja ja ja kiitokset varapuheenjohtaja Kataiselle ja komissaari Kretylle tämmöisestä yhteisesiintymisestä tänä, tänä illalla täällä komissiollahan on tämä velvollisuus nyt sitten te, tehdä e-, ehdotus koskien näitä rakenneinvestointirahojen käyttöä tietyissä olosuhteissa. Ja nyt sitten on, on käynyt niin, että kaksi jäsenmaata äh, on neuvoston mielestä äh, toteuttanut äh, tehokkaasti näitä toimenpiteitä ja näitä varojen käyttöjä ja tämä on tietysti komission äh, toimenkuvaan äh, kuuluva tämän asetuksen mukaisesti. Ja tässä nyt sitten ollaan, on päätetty yhteispäätöksen äh, voimin tätä toteuttaa ja eteenpäin. Minä haluan tässä kommentoida, että, että äh, ärsynny vähän, siitä, mitä kommentoi, jotkut aiemmin kommentoivat, että vastustamme, kun aina ennenkin ole, ennenkin ole tätä äh, vastustaneet. Ja äh, nyt voisin voin uutta alkua tässä tavoitella, että, koska en oli yhteistyötä, yhteistyö vaikeutuu siitä, jos kaikki vaan pysyvät vanhoissa kannoissa. Jos ennen on vastustettu, niin vastustetaan nyttenkin. Eh, näin ei tämä eh, etene. Eli tässä on tämä velvollisuuden eh, täyttämättä jättämisestä ja näistä mahdollisten tulevien, ei meneillään olevien hankkeiden rahoituksen keskeyttämisestä. Tässä ei ole, ole kysymys niinkään varojen epäämisestä, vaan kenties sitten mahdollinen korvaamisesta tai vain lykkäämisestä. Nehän voidaan sitten aina jatkossa jossain tulevaisuudessa vapauttaa, jos maiden toimenpiteet antavat siihen aiheen ja mahdollisuuden. Minulle on tärkeää saada tietää, että, että, että miten, missä ja mitä ja milloin tämä sitten äh, mitataan tai äh, konkretisoituu. Jos ajatellaan tätä nykytilannetta, niin jos ajatellaan sitten tilanteen äh, helpottumista siellä Espanjassa ja Portugalissa, minusta tässä on tehtävä myöskin ero näiden kahden maan välillä. Espanja on aivan eri tiellä, eri tiellä kuin Portugali, jolla, joka uusi, jonka uusi hallitus on viemässä vain syvemmälle suohon jos ajatellaan näiden äh, äh, varojen maksatusten keskeyttämistä, jos ajatellaan, ja komissiolla on nyt sitten on tietysti velvollisuus noudattaa objektiivisia kriteerejä, objektiivisia mm, laskelmia, ja ne pitää sitten oikeudenmukaisuuden nimissä tietenkin komissiolle kuuluu tämä tällaisen e-, ehdotuksen tekeminen, mutta kyllä siinä samalla toisessa vaakakupissa painaa komission yhteinen kollektiivinen viisaus, että onko se nyt todella järkevää. Minä äh, haluan tässä tehdä selväksi että minun oikeus, oikeustajuni, kuten, kuten aika monen munkin minun ryhmässäni, että äh, komissio ei tässä välttämättä nyt juuri vastaa siihen huutoon. 30 sekuntia aikaa tässä. Tietysti komissiollekin pitäisi jättää vastaamisaikaa, mutta minulle olisi yksi mielenkiintoinen kysymys, että milloin komissio sitten tällaiset konkreettiset ehdotukset on aikeissa tehdä? Kuka haluaa vastata? Varapuheenjohtaja Katainen, ihan vain lyhyesti viimeiseen seikkaan kysymyksen koska komissio jotain esittää. Me olemme päättäneet vielä, meillä on aikataulua. Eli komission jäsen Kretsun kanssa kerromme tästä kollegiolle huomenna. Katsotaan sitten, miten edetään. Mutta pitää paikkansa, mitä parlamentin jäsen totesi, että asetuksen nojalla, jos on osittainen keskeytys, niin se täytyy, tai voidaan ja se täytyy poistaa sen jälkeen, kun on todettu, että maa noudattaa budjettimääräyksiä. Se ei ole mikään pyrintö, vaan se on pakko. Actually, Mr. Ja sitten herra Balz, ehkä minusta kyllä sanoi jotain vähän muuta. Ei milloin poistetaan keskeytys, vaan milloin esitys tehdään, jos nyt olen oikeassa, mitään määräaikaa ei ole asetuksessa milloin esitys tehdään. Siitä ei ole sanottu halaistua sanaa. Rouva Kretsu totesi, että kun noudatetaan päätöstä kymmenen kohdassa, mutta ei siellä ole sanottu mitään siitä, että se tehdään joskus tiettynä aikana. Missään asetuksessa, ellei te sitten löydä, että tämä tulee oikeudellisesti selväksi. Puheenjohtaja Bere. Kiitos puheenjohtaja. Olen sitä mieltä, että olemme osoittamassa, miten merkityksellinen tämä jäsenelty vuoropuhelu on sen puolesta parlamentti on paljon taistellut, että sellainen saadaan. Ja nyt olemme osoittamassa, että poliittisessa, taloudellisessa keskustelussa, oikeudellisessa kirjanpitokeskustelussa tiedetään, mistä nyt on puhe. Varapuheenjohtaja Katainen, ehkä voisin kysyä teiltä, miksi Öttinger ei ole täällä, vaan te olette täällä. Hän on nyt Lissabonissa. Ehkä hän olisi voinut sanoa siellä, että siellä Portugali tarvitsee uutta rahoitusapua. En tiedä, onko tilanne ihan sellainen, minkälaisena se näyttäytyy. Mistä tässä oikein kyse? Herra Kattainen, te olette vastuussa investoinneissa tavallaan. Jos nyt ajatellaan näiden kahden maan tilannetta, niin varsinkin Portugalin tilannetta, huomataan, että maassa on korkea investointitaso nyt kärsimässä siitä syystä, että joutuu vaatimaan niihin, joutuu täyttämään kasvivakasopimuksen edellytykset. Myös ajatellen talouden ohjauspakettia, sixpackia. No nythän olisi ennen kaikkea tarvetta eurooppalaisille investoinneille, nimenomaan eri rahastojen avulla, kun tiedätte, kun ajatellaan julkista velkaantumista, mutta myös yksityistä velkaantumista tuossa maassa, niin investointi liikkumavara on kovin vähäinen. Ja sitten kun te nyt olette Junckerin kanssa luoneet esirin, niin sillä ei ole pystytty juurikaan helpottamaan Portugalin taloutta, koska 7 miljoonaa taisi mennä vain Portugalin 100 miljardista, että tässä ei ole pystytty kehittämään mitään investointia apua. Totesitte komission jäsen Kretsukas, että ei se nyt niin vakavaa ole, se on vain väliaikaista, eikä se lyhyellä aikavälillä mitään vaikuta, mutta te tiedätte hyvin, kun on niin haurasta taloudesta kyse, niin silloin täytyy jotenkin tilanne pelastaa. Ja siksi kaikenlaiset kielteiset merkit investoinnille vie pohjan luottamuksen ilmapiiriltä, vaikka se on ehdottoman välttämätöntä, jotta investoinnit saadaan käyntiin. Ja siitä meillä on varmasti sama tavoite. Varsinkin kun ajatellen tilannetta Portugalissa. Maa ehkä tarjoaa aikaa hyvää alijäämälukua kuitenkin, mutta te, ette olette nyt siis päätöstä tehneet ja ihan hyvä niin, että jäsenvaltion vuoropuhelua vielä käydään. Ehkä minä voisin jotain ehdottaa teille, kun ehkä täytyy sääntöjäkin noudattaa ja miettiä, minkälaisia muotoja tässä noudatetaan, kun neuvosto oli kuitenkin sitä mieltä, että ei seuraamuksia tulekaan, niin ehkä, ehkä voisin noudata parlamentin esitystä yhtä lailla, eli ei ollenkaan keskeytystäkään. Minä olen kuullut toisenlaisia perusteluitakin, että no niin, keskeytetään ja sitten he osoittavat, että tekevät toimia ensi vuoden talousarviota varten ja sitten luovutaan keskeytyksestä. No totta puhuen, jos uskottavuutta ajatellaan komissiossa, niin ehkä olisi hyvä odotella ensin, minkälainen budjetti on tulossa ja katsoa, onko syytä keskeyttää. Jos haluatte tällaista rinnakkaisuutta noudattaa tässä nolla sakko ja nolla keskeytys, mitä mieltä olette näistä vaihtoehdoista? Kun tässä vielä hahmotellaan ja etsitään, niin voisitte ehkä miettiä parlamentinkin kantaa, kun päätöksiä teette yhteisesti. the slot is over, but... Sitten varmasti he saavat tilaisuuden. Aika tässä jo meni, mutta voit kommentoida ECRstä. Seuraava puhuja. Ja, Herr Vorsitzender, ähm... Niin, puheenjohtaja. Niin, sitten mulla on puheenvuoro. Niin, niin heti alkoon haluan äh, äh, kritisoida sitä, mitä äh, että komissio totesi että siitä, että että oli äh, nyt kysymys pelkästään ei, ei, ei maksujen, vaan, vaan tulevien sitoumusten maksamisen lykkääminen. Ja, to, ja sitten väität, väitätte, että ettei senttiäkään mene hukkaan. Totta, ihmeessä menee hukkaan, koska kaikki investointisuunnitelmat menevät myöskin sitten jäihin. Että siinä on myöskin sitten riskinä se, että, että, että, että yhteisrahoitus on riippuvainen siitä sitten, että, että että kunkin, kunkin maa sitten täyttää nämä EUn vaatimukset ja tiedetään, että ei nyt sitten ole täytettynä. Ja tämä toki sitten varmastikin hidastaa ylipäätänsä tätä investointia ja sijoitushalukkuutta, jos näitä rahoja jäihin pannaan. Sitten toimenpiteet, joihin on tartuttava, kuten väitätte, ovat vääriä, koska tässä on kysymys kuitenkin äh, pyrkiä säästämään, säästämään nimenomaan äh, varoja sitten äh, alueiden menoja. Haluaisin päättää, että itse tästä päätöksen tehneet, että tässä euroskeptikkojen isku, iskulauseet pitää ottaa vakavissaan, että tässä tavassa saavat taas uutta tulta purjeisiinsa. Jos lähdemme tällaisten sääntöjen vietäväksi, säännöt ovat mitä sääntöjä, niin tietenkin minun mielestäni ymmärtääkseni olisi fiksuinta tässä vaiheessa miettiä, miten näitä sääntöjä voitaisiin kiertää mahdollisimman pitkälle tai taivutella Eh, alueiden, alueiden eh, eduksi tässä ei ole missään todettu, että ei mikään eh, aluepolitiikan toteuttaminen tässä ole vaarassa. Se on jäsenmaiden asia ja ne yhdessä sitten sijoittajien ja investointitahojen tahojen kanssa ei, ei kehittää Äh, tästä vaikka tämmöisen räjäyttäminen on sitten ää, äh, ää, äh, tilapäinen jäädytys, se voi sitten kääntyä pysyväksikin, niin vaikka niin Katainen äsken toista väittikin. Tässä on mahdollisuus sitten EUllekin se tai mahdollista sellainen tilanne, että, että tältä EU-julkisten varojen käyttö tehostuisi, niin mihin pyritään. tässä on kysymys kysymys sitten tästä yhteisrahoituskohteiden määrää. Ja näin sitten kohesiorahoja voitaisiin vähentää, mutta jo, jo tietysti jokaiselle hankkeelle pitää jonkinlainen rahoitus EU-takin tulla mutta tietenkin sitten sillä, sillä tavalla, että niin kuin tähänkin asti niin kaikki vain, vain tehokkaimmat hankkeet sitten saavat rahoitusta niin, että siinä olisi mahdollisimman tehokas lopputulos. Ja se on, tässä on juuri siitä, että sellaisessa tilanteessa kysymys, jos katsotaan vaikka Kreikan tilannetta, jossa toimittiin 100 prosentin EU-rahalla ilman mitään omaa, omaa panostusta, tämä on otettava mm, huomioon ja muistettava, ettei ole saman jamaan ja sitten kolmansien osapuolten yhteisrahoitusosuutta kasvaa ja sitten myöskin ajatellaan sitten juuri verovarojen suuntaamista mahdollisimman tehokkaisiin hankkeisiin. Se olisi oltava nyt tässä pääasiana tavoitteena. Haluatko kommentoida tätä, Katainen? Thank you very much. Kiitoksia. En missään nimessä halua kommentoida mitään uutisia siitä, mitä olisimme kuulleet Portugalin tulevaisuudesta. Tämä ei ole sellainen aihe, jota haluaisin kommentoida tai komissio haluaisi kommentoida. Yhteinen tavoitteemme on tukea Portugalia etenemään kestävän kasvun tiellä, joten mitään epävakauttavia viestejä ei tässä enempää tarvita. Toiseksi äh, Rova Peres totesi, että Portugali tarvitsee kaiken mahdollisen tuen julkisia ja yksityisiä sijoituksia Edistääkseni olen täysin samaa mieltä. En halua nyt ennakoida komission tulevia päätöksiä, mutta jos päättäisimme käyttää osan äh, päättäisimme keskeyttää osan sitoumuksista, niin siitä huolimatta maksuja virtaisi maahan vielä merkittävä määrä. Lisäksi on olemassa valtava määrä käyttämättömiä sitoumuksia Portugalin tapauksessa. Ja vaikka nämä sitoumukset keskeytettäisiinkin, niin näin olisi paljon enemmän kuin mitä maa on ehtinyt käyttää tällä ohjelmointikaudella vielä. Ehdotuksenne nolla keskeytystä koskien, siitä voin sanoa vain, että en voi ennakoida minkäänlaisia komission päätöksiä tässä vaiheessa. Ja sitten ihan viimeinen kommentti vielä, kun puhutaan aika näkymistä. Portugali ja Espanja. Portugali ja Espanja esittelevät talousarvioluonnoksensa tai suunnitelmansa 15. lokakuuta ja, ja komissio arvioi nuo suunnitelmat aivan kuin arvioimme kaikkien muidenkin maiden talousarviosuunnitelmat. Ja sitten kun olemme arviomme suorittaneet ja jos päätämme, että jos kuvitellaan, että päätämme keskeyttää nämä sitoumukset osittain. Ja jos arvion seurauksena sitten todetaan, että maat ovat täyttäneet sitoumuksensa, voimme poistaa tuon keskeyttämisen. Eli näin se logiikka menee. Eli päätös, keskeyttämispäätös voi tapahtua tänä syksynä ja myöskin keskeyttämisen poistaminen voi tapahtua muutaman viikon päästä. No, uh, Kiitos. Ei, anteeksi, ei ole mahdollista, sori. Kommentti ohi mikrofoni. Mitä olekaan reilua, minä jätin aikaa, että komissio voisi vastata minun kysymykseeni, ja hän käytti tuon ajan vastatakseen Burgerbalts ja Beresin lausuntoihin. Teidän pitää nyt tähän, että jos kerran sääntöjä on, niin pitää sitten noudattaa sääntöjä. Komission Now we need, we need to move. nyt eteenpäin. Herra minä olen Ben Luken kanssa ihan, ihan yhtä mieltä, että, olen, että jokaiseen kysymykseen pitäisi vastata. Jatkan ranskaksi. Niin, puhun ranskaksi. Herra varapuheenjohtaja, rouva komission jäsen, tämä on aika symbolista, kun ajatellaan, missä tilassa ollaan Euroopan unionin rakentamisen vaikutelma on se, että jokainen valitsee oman leirinsä. Jotkut noudattavat sääntöjä, ja jotain halutaan yhdessä tehdä, ei kun täytyy valita oma leirinsä. Joko olla niiden puolella, jotka haluavat joustavia sääntöjä, tai sitten niiden puolella, jotka haluavat tiukkoja sääntöjä. Ollaan etelässä tai pohjoisessa, oikealla tai vasemmalla, mutta ei sillä pötkitä pitkälle. Minä kehottaisin tätä vähän miettimään. Pari kolmea seikkaa, jotka minusta ovat tärkeitä, jotta täytyy päästä yksimielisyyteen. Ensinnäkin kaikki ovat samaa mieltä täällä siitä, että kriisin vaikutus noissa maissa edellyttäisi kyllä sen miettimistä, mitä se merkitsee inhimillisesti. Eurooppa tehdään yhdessä, ei rangaistaaksemme kaikkein vähiten niiden maiden kansalaisia, jotka kärsivät. Sitä paitsi joskus unohdetaan, että tässä on alueellinen ja kansallinenkin taso vielä. Jos ajatellaan kaikkien kurjuus, se koskee kaikkia. Nuorten kurjuus koskee ihan kaikkia. Ei sitten onko vain pohjolassa tai etelässä. Toiseksi kaiken täytyy olla tietoinen myös siitä, että luottamus on katoamassa. Olisi kyse etelässä tai pohjoisesta. Jos ajatellaan rakennerahastoa, niin täytyy myös miettiä maksajamaita. On maksavia maita, jotka haluavat, että rahat käytetään hyvin, että sääntöjä noudatetaan kunnolla – ei se kasva puussa se rahaa. Ja aika karikatyyrimäistä on väittää, että olisi köyhiä vain etelässä ja rikkaita pohjoisessa. Kaikkialla on veronmaksajia, jotka antavat panoksensa Euroopan unionin talousarvioon ja haluavat kantaa huolta siitä, mitä rahalla tehdään. Kolmanneksi sääntöjen merkitys. Tämä on todella kiehtova, ikään kuin niitä ei olisi hyväksytty parlamentissa. On vaikutelma, katson tässä vähän lukuja, 479 puolesta tämän asetuksen puolesta. Ja kun itse olen esittelijänä liittyen ohjauspakettien seuraamuksissa, olen sitä mieltä, että komission kunniaksi olisi, että olisi vähän oikeudenmukaisempi, eikä tehnyt minkäänlaisia poikkeuksia, sen sanon ranskalaisena. No ensinnäkin kun hoidetaan omat nurkat kuntoon ja saada luottamusta uudelleen, niin katsoa mitä se tuo Euroopalle. Minä sanoisin niille, jotka huvittelevat täällä sillä, että komissio etsii kolmatta tietä, en tiedä mikä tässä muu on mahdollista. Minä rohkaisisin teitä miettimään tässä hyvin vaikeassa pelissä, kun pitää kunnioittaa sääntöjä, palauttaa ne mieliin ja sitten täytyy järkevällä tavalla niitä noudattaa, jotta mahdollisimman vähän haittaa syntyisi. Vielä tekninen kysymys. Mikä vaikutus tällä on tulevaisuudelle? Kaikki nostavat kätensä ylös, no ei tällä mitään vaikutuksia välttämättä niille hankkeille, jotka nyt on käynnistetty. Mutta voitaisiinko tehdä niin, miettiä myös vähän aikataulua, kuten totesitte, että olisi mahdollisimman vähän vaikutusta jatkossa, koska investoinnit aina tähtävät tulevaisuuteen, jotta todella Euroopalla olisi tulevaisuus yhdessä. Mulțumesc uh, foarte mult. Aș vrea doar să precizez, așa cum... Niin totesin, toteaisin, kuten puheen eh, johtaja Kulttuuri totesi, eh, Euroopan eh, rahastoasetuksissa mm, ei ole mitään mainintaa näiden varojen maksamisen keskeyttämisestä. Toisaalta me olemme tietysti vakuuttuneita, että me komissiossa, tai uskokaa, että me komissiona tulemme ker- ker- ker- kertomaan omista suosituksistamme, kuten äsken äh, totesin, että olemme täällä kuuntelemassa ja äh, kallistavassa korvamme äh, teidän e, e, e, ehdotuksellinen koskien näiden kahden kahden maan tilannetta, ja, tota, mutta me emme tietenkään kahdestaan voi päättää koko komission puolesta. Niin teidän ajat, minun, minua miellytti ajatuksen tästä asioiden laittamisesta mittasuhteisiin. Ei tässä politiikkaa tehdä politiikan tekemisen ilosta. Kyllä tässä täytyy muistaa, että että kohesiopolitiikka vaikuttaa konkreettisesti kansalaisten elämään. Ja olemme todellakin huolissani siinä, että mitä äsken totesitte sitten pohjoisen, etelän, etelän ja lännen välisen kuilun lavenemisesta. Tälle tielle on vaarasta lähteä. Ja tietysti solidaarisuus kulkee käsikädessä vastuuntunnon kanssa ja ajatellen myöskin sitten lainsäädäntöä. Lainsäädännön roolihan tietenkin kulminoituu siihen, että sitä noudatetaan. Jos jos, jos, jos ajatellaan vaikka kuinka 2014, 2015, 16 vuosilta jää maksusitoumuksia valtavat määrät käyttämättä. Ja, ja jos tällainen ähm, maksujen ähm, suorittaminen keskeytetään, se ko- ko- kohdentuu vuoteen 2017. Ja en oleta, ettei, et, että, että nämä kaksi maat todellakin jäisivät odottelemaan vuoteen 2020, eli siihen asti kunnes tämä, nämä maksujen lykkääminen todellakin keskeyttäminen alkaisi purra todenteolla. Eli siltä osin killinkiäkään ei Kankkulan kaivoon kilahda. Eli totta kai tämä symbolisesti voidaan nähdä tällaisena. Meidän pitää nähdä että tasapaino välttämättömyyden, siis sen välttämättömyyden välillä, että sääntöjä pitää noudattaa ja sitten toisaalta tilinpitovelvollisuutemme välillä parlamentin suuntaan ja myöllä sitten myöskin sen kuvan välillä, että edustamme koko Eurooppaa. Marisa Matias. Kiitoksia puheenjohtaja ja hyvät komission jäsenet. Odotan, että saatte kulkea paikallenne. Niin, komission jäsenet. Sen, siitä lähtien, kun olemme käynnistäneet tämän vuoropuhelun, en ole oikeastaan joutunut muuttamaan kantaani siitä, mitä se aluksi oli. Minusta tuntuu, että tästä voi tulla täydellinen farsi Parlamentti on instituutio, joka on lähimpänä kansalaisia, joten me olemme nyt sellaisen asian edessä, joka on jo valmiiksi sovittu. Ja se on oikeastaan eurooppalaista projektia vastaan kohdistuva rikos. Olettehan tietoisia komission jäsenet siitä, että Espanjan ja Portugalin kansalaiset kärsivät naurettavista säästötoimista, joita he ovat joutuneet toteuttamaan neljän vuoden ajan. Katainen puhui sitoumusten keskeyttämisestä ikään kuin se olisi kannuste, mutta sitähän se ei ole, hyvä herra. Komission jäsenet, tämä ei ole mikään kannuste. Monet eivät pidä siitä tavasta, jolla te teette työtä, hyvät komissaarit. Jos te menettäisitte esimerkiksi puolet palkastanne, olisiko se kannuste teille tai kannustin. Jos te sanotte, että tämä keskeyttäminen on kannustin, niin kuinka te ajattelette sen toimivan? Mitä tämä kannustin tarkoittaa komission slangilla ilmaistuna? Tehän puhutte oikeasti rangaistuksesta, naamioidusta rangaistuksesta. Komissio ehdottaa tässä nyt Espanjalle ja Portugalille jotka ovat kärsineet Euroopan unionissa eniten kahden viime vuoden aikana juuri sellaiseen aikaan, kun ne juuri nyt noudattavat sääntöjä, niin nyt niitä ruvetaan rankaistamaan ja se on täysin itseään vastaan toimiva toimenpide. Sen sijaan, että kiitettäisiin julkisen alijäämän pienentämisestä, niin investoin, yritätte nyt tappaa investoinnit Espanjassa ja Portugalissa, jossa ne ovat nousemassa nyt ihan ennätystasoon. Eli tämä on täysin vastoin tavoiteltua kohdetta tai tavoitetta. Investoin, investoinnit tulevat laskemaan ja tilanne tulee olemaan aivan katastrofaalinen, katastrofaalinen näille kahdelle maalle. Tässä on kyseessä aivan selkeä tilanne. Tässä valmistellaan jatkuvaa sabotaasiprojektia jossa maat asetetaan pysyvästi haavoittuvaan asemaan ja komissio pystyy sitten pakoit, pakot, asettamaan pakotteita tuolta takaoven kautta. Eli yritätte saada ihmiset hyväksymään nämä täysin satum, sattumanvaraiset ja epäreilut politiikat pakottamalla. Ja näin ei pitäisi toimia. Ja jos ihmisillä oli tai on toivoa Euroopan tulevaisuudesta, joka oli aikanaan synonyymi vauraudelle ja solidaarisuudelle, on nyt kuolemassa, jos te keskeytätte eh, rakenne- ja investointirahastojen sitoumukset. Varmaan muistatte, että varmaan tiedätte, että edustatte tällaista keskivertoväkeä, joka johtaa Eurooppaa, ja jaatte historian lehdille henkilön, jotka savutoivat Euroopan. Jos jäsen haluaa vastauksen, komissaari pitää jättää vähän aikaa omassa osiossaan. Ernest Urtasun vihreistä. Hyvää iltaa. Puhun Espanjaa. No, aika ilmiselvä on varmasti parlamentin kantaa. Ei tämmöistä voida toteuttaa. Jos jonkinlainen johtopäätös on, niin se on se. Mutta haluaisin mennä tässä vähän taaksepäin ajassa, minkälainen oli keskustelu Espanjan talousarvion tiimoilta. Te olette olleet siinä rinnalla neuvottelemassa myös siitä, että liiallisen alijäämän määräyksen noudatetaan, kuin parlamentti ja mitä vuoropelua teidän kanssa muutenkin käydään. Me olemme tuoneet esille, että Espanjan verouudistus johtaa harhaan ja se johtaa lisämaksuihin. Te katsotte muualle vaalien takia tai minkä muun takia sitten olikaan. Ja monet ryhmät, vihreät muun muassa, jos ajatellaan, että Madridissa sanoivat jo, että, että mene hyvään suuntaan, ja todellakin meillä on vain toukokuulta tietoja veroista ja on nyt kyse 8 prosentista ja siis toukokuulta. Ja te katsotte vain muualle. Eli ongelma on se, että suuntaatte katseen muualle. Ei mietitä välttämättä budjettivastuuta ja sitten loppujen lopuksi rangaistaan paikallisia ja alueellisia viranomaisia. Tässä unohdetaan kansalaiset ja rankaisette niitä, jotka eivät ole syyllisiä ja sitä näitä kannustimia sille, jotka eivät täytä oikeastaan mitä olisi pitänyt täyttää ja mitä olet luvanneet. Ja todella kafkamainen tilanne. Toiseksi, ja joskus teidän pitäisi vähän miettiä näitä sääntöjä, mitä niiden kanssa teidän ovat ne dogmaattisia, tehokkaita, pitäisikö miettiä vähän toisin. Jonkinlaista nuorella tanssimista tämä on. Ne vaikuttaa, että noudata ikään kuin, mutta jos ei täytetä, ei täytetä. Kuinka kauan tämä sitten kestää? Voiko niitä käyttää ylipäätään? Ehkä olisi hyvä käydä sitäkin keskustelua. Yhtä lailla olisi ehkä hyvä, että todettaisiin, että käytätte harkinnanvaraisesti sääntöjä, kun komissiolla on harkintavaltaa. Sitten ainakaan alijäämän pohjalta rankaise vai eikö? Ja kuten tiedätte varsin hyvin, että jos ajatellaan, että on poikkeuksia Euroopan mittakaavassa muuallakin, täydellinen harkintavara ilmeisesti näiden sääntöjen noudattamiseksi. Ja lopuksi kolme asiaa. Ensinnäkin haluaisin kysyä teiltä, haluatteko selvittää sosiaalista vaikutusta, joka on keskeytyksellä. Parlamentti halusi sen tietää. Toiseksi, yksi yllättävä seikka tässä on, herra Katainen totesi täällä, että ei tässä oikeastaan mitään tapahdu, kun on niin paljon rahaa yli, koska he ovat käyttäneet niin vähän, ja vaikka tuleekin vähän rankaisuksia, niin raha on käytössä. Minä muistuttaisin kuitenkin, että teillä on monivuotisia ohjelmia, joita rahoja käytetään Ovatko ne sitten epäonnistuneet vai ettekö luota heihin? Voihan olla, että rahaa käytetään, ettei ilmeisesti luota ollenkaan heidän ohjelmiinsa. Minuutti enää jäljellä muistuttaa. Roberto, kyllä minä näen aikani. Haluaisin, että... No jos ei nyt vasta sulle, niin ei se mitään. Kyllä mä saan vastaukset myöhemminkin. Ja vielä lopuksi, tämä on enemmänkin kollegoille, ei teille. Me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että makrotaloudelliset ehdot ovat ehkä haitallisia, jotkut ovat sen puolesta äänestäneet, mutta me emme tee kuitenkaan minkäänlaista päätöslauselmaa, että neuvosto pitäisi tehdä, mikä sen pitäisi tehdä, koska komission kanssa käydään vuoropuheluja. Komissiolla on oikeudellinen velvoite, kuten todettiin, mutta neuvosto voi sen estää kuitenkin oikeudellisesti. Sitten ehkä olisi pitänyt, pitää tehdä päätöslauselma sen osalta, mitä neuvosto pitäisi tehdä. No niin, 20 sekuntia varapuheenjohtaja Katainen. Well, uh, unfortunately I don't. Mä olen valitettavasti minulla ei ole aikaa vastata perusteellisesti yksityiskohtaisesti näihin eh, eh, kysymyksiin muutaman kymmenen sekuntia. Sitten me olemme tietysti siitä eh, siirtäneet tämän teknisen avun, avun ihan toiselle tasolle kuin ennen näitä projektien toteutusta edesauttamaan. Siis kuten sanottu, senttiäkään hävitä, jos hallitukset sitoutuvat ja pysyvät sitoumustensa ja sanojensa takana. Ja varmaankin näin tekevät. Ei pelkästään minkään EU-lain kannustamana, vaan haluavat edesauttaa maansa kasvua ja kehitystä. Ainoastaan siinä tapauksessa, jos, jos tekijät, jotkut äh, faktat osoittavat, että hallitukset ovat livenneet tältä tieltä. Sitten olemme ongelmissa, mutta en jaksa siihen uskoa. EFDD Marko Valli. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä en ole sen enempää espanjalainen kuin portugalilainen, niin olen italialainen ja kuulun niihin maihin, jotka tyhmästi minun mielestäni allekirjoittivat nämä säännöt ja jotka, joita voidaan nyt sitten kiristää. Eli on olemassa Saksan kaltaisia maita, jotka eivät noudata sääntöjä. Niin voitaisiin kysyä, että mitä komissio tekee esimerkiksi tämän asian hoitamiseksi, koska tässä on aivan merkittävä taloudellinen epätasapainotila. Onko, vai, onko vain Etelä-Eurooppaa rankaistava näissä tilanteissa? Me keskustelemme tässä nyt äh, atomisesta nollasta, eli silloin kun meillä on poliittis- ja taloudellisluonteinen ongelma liittyen talouspolitiikkaan Euroopassa ja me emme pysty sitä ratkaisemaan. Ja tällä hetkellä sitten sanktioidaan aivan väärää suuntaa, eli niitä maita, jotka tarvitsevat tukea ja siinä vaiheessa sitten keskeytetään eurooppalaiset varat. Ja sen sijaan ne maat, jotka luovat epätasapainoa, Hollanti, e- Ranska esimerkiksi maksutaseensa ansiosta, niin näihin sovelletaan edullisempia menettelyjä. Myös Ranska, äh, Junckerin äh, sanat olivat nämä, Ranska on Ranska. Eli säännöt eivät toimi. Meidän täytyy keskittyä talous- ja rahaongelmaan. Tämä, sen takia Stiglitz soitti kelloa ja totesi, että jos emme keskity tähän Euroopan talous- ja rahaliittoon, joka on sellainen asia, joka ei ole integroitu asianmukaisesti ja sovellamme vääränlaisia sääntöjä palkkoihin ja niin Eurooppa ei tule kestämään tämän, tätä mandaattia pidemmälle. Eli meidän on keskusteltava äh, rahapolitiikasta, joka ei voi toimia silloin, kun maita on 19 erilaista, jossa on erilainen rahapolitiikka, erilainen verotuspolitiikka, erilainen palkkapolitiikka. Meidän täytyy keskustella näistä välineistä vakavasti ennen kuin hajoaminen tapahtuu hallitsemattomasti, joka sitten todella johtaisi siihen tilanteeseen, että e, Eurooppa joutuisi hallinnoimaan jotakin todella massiivista. Eli silloin kun ei talous- ja rahaliittoon, liittoa kohti voi edetä, silloin on otettava askel taaksepäin, mutta se oikea tie ei voi olla tyhmä, tyhmien sanktioiden tie, koska suurimmassa osassa maita näitä samoja sääntöjä ei sovelleta. Esimerkiksi Saksassa tilanne on täysin toinen. Siellä on ylijäämää, mutta kukaan ei kuitenkaan sovella asianmukaisia sääntöjä heihin. Sitten taas köyhiin ja heikkoihin maihin sovelletaan tiukkoja sääntöjä. Ja sen takia ymmärrän kyllä kansalaisia ja heidän, heidän tuntemuksiaan tällä hetkellä. Olkaa hyvä, ihan lyhyesti. Ihmiset Espanjassa, varsinkin Portugalissa tai molemmissa maissa ovat kärsineet paljon viime vuosien aikana pitää paikkansa. Se on ollut tragedia. Ihmiset ovat menettäneet työpaikkansa ja toivon tulevaisuudesta. Jotain rohkaisevia merkkejäkin on nähtävissä. Espanjan talous kasvaa nyt nopeasti, mutta edelleen tarvitaan uusia työpaikkoja. Siksi tarvitaan vakautta. Ja sitä saadaan, kun kaikki alkavat uskoa siihen, että maat ovat päässeet eroon rakenteellisista ongelmista. Toiseksi Euroopan solidarisuus perustuu oikeusvaltioperiaatteeseen. Euroopan unioni perustettiin luomaan oikeusvaltiota ja vahvimman vallan sijaan se tarkoittaa, että jokainen kantaa kortensa kekoon. Solidarisuutta, jaamme, olemme valmiita auttamaan. Jokainen hoitaa omat nurkkansa kuntoon, jolla me voi luottaa toisiimme. Ei ole solidarisuutta, eikä arvojen unionia. Siksi komissio sopimusten vartena joutuu tarkkaan noudattamaan sääntöjä yhtäläisesti kaikkien kohdalla – vaikka olisi poliittista tahtoakin siihen, että pitäisi lakia rikkoa. Emme aio niitä tehdä, koska meidän täytyy kantaa huolta yhtenäisyydestä. Jos joku haluaa sääntöjä muuttaa tai lakeja, mikä ettei. Mutta meidän velvollisuutenamme on taata, että sääntöjä noudatetaan, kuten ne on kirjoitettu. Thank you, Mr. Munu. Kiitoksia sitten, herra Manu. Rouva Komission jäsenvarapuheenjohtaja jälleen kerran EU haluaa korvata suverenit valtiot. Rakenneuudistus on tässä avainsanana. Niiden taustalla on sama todellisuus, enemmän sääntelyä, e- edelleen viedä varoja kansallisvaltioita. Tämä on brysseliläistä liberalismia, Berliinin pakosta euro ja Euroopan pelastamiseksi. Tänä päivänä Espanja ja Portugali ovat uhreina. Espanja 28 miljardia on se siis määrä, joka 2020 halutaan antaa ja ne halutaan jäädyttää. Tässä rangaistaan ja sillä isketään elpymisen merkkeihin ja tulevaisuuden mahdollisuuteen. Eli tämä on uusi askel Brysselin institutionaalisessa kiristämisessä. Siinä oikeastaan viedään pohja kohesiolta, eli halutaan eriarvoisuutta vähentää Euroopan unionissa, mutta näillähän ovat sääntönsä, logiikka autonominen. Tässä pannaan ehtoja politiikalle, tiukkuutta ja kurimusta. Nyt on kyse yhteisrahoituksesta ja siksi se ei toimi ylipäätään. Eli aivan absurdia, että pitäisi vähemmän käyttää, jos rahaa halutaan hankkeisiin. Siksi älkää puuttuko Espanjan ja Portugalin rakennerahastoihin. Nyt jos koskaan tarvitaan suverenien valtioiden Eurooppa, jotka saavat oikeutensa takaisin, omaa rahaa, oma pankki, oma budjetti, oma hallitus ja omat rajat. Tämä ei edellytä mitään vastausta teiltä. Um, Jos voin kommentoida tätä. Arvoisa jäsen, totesit, että komissio haluaa tehdä eri rahastot ehdollisiksi säästöpolitiikalle. Jos katsotte kuitenkin asetusta, niin se ei anna liikkumavaraa, koska rakennerahastot on sidottu sekä ennakko- että jälkiehdollisuuteen. Olette sanoneet, että rakennerahastoilla on oma ö, oikeusperustansa. Tästä ei tarvitse kiistellä, koska on riittävää, että molemmat luemme asetuksen sellaisena kuin se on kirjoitettu. Eli ex ante ehdollisuus tarvitaan jotta rakennerahastot toimisivat asianmukaisesti ja ex post-arviointia, anteeksi, ehdollisuutta tarvitaan eh, kannustimena jäsenvaltion hallituk- jäsenvaltioiden hallituksille käyttää verovarat mahdollisimman tehokkaasti. Olette sanoneet tässä myös, että jäsenvaltioille pitäisi antaa eh, verotuksellinen tai budjettivapaus, eikä pitäisi olla minkäänlaista pankkisääntelyä ja niin edespäin. Minun mielestä tässä meillä ei ole yhteisymmärrystä. E, Euroopan talous mielestäni perustuu kilpailuun ja kilpailukykyyn, mutta myös vastuu, vastuuvelvollisuuteen, oikeudellisuuteen ja solidaarisuuteen. Tulipalo yhdessä jäsenvaltiossa ylittää rajat ja sen takia meillä täytyy olla yhteiset järjestelyt olemassa. Kiitos Gunnar Högmark. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, Kiitos herra puheenjohtaja. Muutama ajatus. Ensinnäkin on huolestuneisuutta aiheuttavaa se, että jot, jotkut eh, jäsenmaat sitten eh, eh, eivät piittaa siitä, että, että jotkut maat eivät noudata näitä talouden alijäämämääräyksiä. Tämä ei ole sen, näiden maiden parlamenttien asia pikemminkin, eikä, eikä meidän, eikä komissionkaan. Jos joku haluaa lisätä valtiovelkaa näinä ankeina aikoina, silloin vaarantaa tasapainon ja vakauden ja tulevat investoinnit. Toinen kysymys, mikä minua riepoo. Tämähän on oikeudellinen eh, unioni, koko Euroopan unioni. Jos me teemme sääntöjä, laadimme määräyksiä, toki siis kaikkien velvollisuus on niitä sääntöjä noudattaa, muuten eihän niitä tarvitakaan. Muuten me emme ole mikään liitto, emmekä unioni. Meillä on sääntöjä, jotka liittyvät jäsenmaksujen maksamiseen, ja eri jäsenmaat maksamat eri määriä. Ja meillä on sääntöjä, eh, millä tavalla sitten budjettikuria ja vakautta noudatetaan. Niin- ja sitten on sääntöjä e- e- koskien sitä tilannetta, jolloin niitä erillisiä sääntöjä ei noudateta. Ja sitten sääntöjä on joka asiaan. Ja jos me täällä eh, eh, annamme ymmärtää, että okei, okay, sääntöjä nyt on säädetty, mutta ei se nyt niin väliä ole, niitä oikeastaan tarvitse tarvitaan. Kuulkaa, hyvät kollegat, silloin vedämme mattoa paitsi oli eh, vakauspaketin alta, myöskin sopimuksen alta, koko Euroopan unionin jalkojen alta ja koko Euroopan talouden alta jos me hyväksymme, että, että, että, että, että jonkun maan tai minkä tahansa maan ongelmat voidaan ratkaista vaan antamalla sen vajota yhä syvemmälle alijäämään. Silloin se tie on äh, vaarallinen, hyvät puheenjohtajat. Jos äh, kysymys kuuluu, että äh, kannatammeko me parlamenttina että sitä, että me no, noudatamme lain kirjainta, silloin, silloin on vain yksi tie, miten näistä pakotteista nyt sitten sopimme ja missä muodossa. Mutta kannattaa myöskin muistaa, että me me luotamme siihen, että nämä maat sitten noudattavat tämän menettelyn edellyttämiä toimia. Jotkut muussa tapauksessa ihmiset jää sellainen käsitys, että emme me olla ihan tosissamme, kun me tätä, näitä lakeja säädimme. Silloin olemme todellakin paljon vakavimmassa vaikeuksissa äh, ajatellen tulevaisuuden vakautta ja koko paketin tulevaisuutta. Uhkana ei ole se, ettei sääntöjä noudateta, vaan uhkana on se, että sääntöjä noudatetaan, vaan päinvastainen tilanne. Silloin äh, nyt neuvoisin komissiota, että te olette, istutte siinä niillä, äh, niissä vakassinsa niin tätä, näitä sääntöjä noudattaaksenne. Kretu, yes. Ja sitten lyhyesti komissaari Kretu. Minä haluan vakuuttaa teille, että olemme näyttämässä täällä teille, että komissio toimii sääntöjen vaatimalla tavalla. Ja tietenkin olitte oikeassa, että ensimmäistä kertaa tämä menettely on käynnistetty. Mutta haluaisin sanoa teille myös, että voitte luottaa meihin ja myöskin huomisen kollegioon, että se saa tästä keskustelusta tiedot. Meidän etujemme mukaista ei ole keskeyttää rahoitusta tai soveltaa sääntöjä sokeasti, mutta kuten totesit, säännöt ovat olemassa, ne on parlamentti ja neuvosto hyväksynyt ja meidän pitäisi yhdessä sitoutua miettimään, mitä pitäisi tehdä, jos haluamme, että asiat olisivat toisin. Ja haluaisinkin kiittää teitä siitä, että kiinnititte huomiota yhteiseen vastuuseen ja hallinnointiin EUn ja jäsenvaltioiden välillä. Eli meidän ei pitäisi syytellä toisiamme ja osoitella, että kaikki asiat ovat hyvin siellä kansallisella tasolla ja huonosti täällä Euroopassa. Berto Silva Pereira. Obrigado, signor Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsenet. Ensin täytyy tehdä yksi asia selväksi. Nimittäin ne, jotka täällä vastustavat rahastojen keskeytystä, ilmeisesti enemmistö täällä, niin ehkä tässä ei edes haluta, että sääntöjä rikotaan, vaan haluamme vain, että komissio tulkitsee fiksulla tavalla, älykkäällä tavalla sääntöjä, eikä teet sellaisia päätöksiä, käyttävät itseään vastaan, eivätkä joudu tuloksiin niin, että komissio ja sellaiseen tilanteeseen, että kansalaiset eivät kerta kaikkiaan ymmärtäisi. Se olisi kyllä seuraamus, rankaisu joka tapauksessa. Totta kai se pitäisi hylätä yhtä lailla kuin sakot hylättiin. Ei voidaan ajatella, että tämä nyt olisi pakollista keskeyttää. Mutta onko sitten olemassa sellaisia sääntöjä, joilla on edes jonkinlaiset rajat keskeytyksellä? Te tiedätte, että ei ole olemassa tällaisia sääntöjä tai rajoja. Jos ajatellaan nollaa ja siitä ylöspäin, niin siinä komissiolla on harkintavaltaa määritellä myös miten paljon keskeytetään. Eli jos te jonkinlaisen erotuksen teette varojen maksamisen keskeyttämiseksi ikään kuin vain varoituksen sanana tai vain lähellä nollaa, niin ei ole mitään sääntöä myöskään estäisi sen tekemistä. Se on koko ajan teidän, kokonaan teidän harkinnanvallassanne. Toisin sanoen, jos sanot, että ei ole mukaan liikkumavara ollenkaan, että oikeusvaltiosta on kyse ja sääntöjen noudattamisesta, niin kertokaa sitten meillä, jos ei ole sellaista äh, sääntö olemassa, että olisi vain nolla euro keskeytetty, kun Rova Peres totesi. Voisitteko miettiä tällaista nolla keskeytystä ja ehdottaa sitä myös, niin herra Katainen ei sanonut, että se olisi vastoin sääntöjä, koska sehän ei ole vastoin sääntöjä. Eikä se tavallaan kierrä komission valtaoikeuksia, koska ne ovat harkinnanvaraisia. Niitä voi siis noudattaa niitä sääntöjä, mutta niin, että päätökset olisivat oikeudenmukaisia – ja säännöt sellaiset kuin nyt ovat edellytettävä, kun komissio käyttää harkintavaltaa, niin tässä pitää mielessä myös oikeasuhtaisuuden ja päätösten vaikutuksen asianomaisten maiden talouteen. Eli minä älkää nyt väittäkö, ettei teillä mitään vaikutusta ole. Kun monen otteeseen se on kuultu tänä iltana, ettei sillä mukaan olisi minkälaista vaikutusta. Te puhut, näistä asiakirjoista, jotka vuosivat julkisuuteen tausta tiedost, ja teillä tällä olisi mukaan vaikutuksia nyt käynnissä oleviin hankkeisiin tai investointeihin. Mutta siellä on myös muuta tekstiä, mitä ehkä ette ole huomanneet. Siellä nimittäin todetaan, että jos tehdään keskeytyspäätös, niin se myöhästäisi investointeja. Ja se ei olisi kovin helppoa Portugalin tai Espanjan talouksille, jos lykättäisiin investointeja. Ja pelkkä jo uhka keskeytyksistä oikeastaan on haittamassa investointia Portugalissa ja Espanjassa. Se on epäreilu päätös, hyvin vakava päätös. Sääntöjä voisi kyllä noudattaa ja tehdä sen pohjalta Espanjan ja Portugalin kohdalla reilu päätös. Thank you. Pa at the end, no. Pablo Salva. <clears throat> muchas gracias. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa komission varapuheenjohtaja, komission jäsen. Komissaari puhui imagosta, siitä vaikutelmasta, joka toiminnasta syntyy. Ja toisaalta sitten puhuitte siitä, että Espanja kasvaa vahvasti. Komissio, joka on laatinut poliittiseksi strategiakseen kasvun, niin mikä, minkälainen uskottavuus, uskottavuus sillä on tai minkälainen vaara on olemassa siitä, että sen uskottavuus laskee juuri sen takia, että se rankaisee kasvua. Onko komissio tietoinen siitä vaikutuksesta, mikä äh, tällä toiminnalla on sen imagoon, kun se rankaisee yhtä niistä maista tai ehkä juuri sitä maasta, maata, joka eniten kasvaa koko Euroopassa ja sitä maata, joka luo eniten työpaikkoja. Minkälainen imago meistä syntyy ulospäin kansalaisia, kansalaisten suuntaan? Toisaalta Euroopan keskuspankki on viimeisessä ö, tiedotteessaan ylistänyt Espanjan ja Saksan ö, työuudistuksia ja innosti muita maita seuraamaan näiden esimerkkiä. Minkälaista uskottavuutta tämä luo Euroopalle, kun yhtäältä ylistetään sellaisen maan uudistuksia, jota samanaikaisesti rankaistaan. Kysymys kuuluu, miksi Espanja kasvaa? Siksi se, että se on, se on tehnyt uudistuksia, koska olemme tehneet myös Euroopan tasolla, mutta Espanja Espanjahan hyötyy myös Euroopan keskuspankista ilman muuta, ja, mutta ei unohdeta, että suurin syy siihen eh, Espanjan vahvaan kasvuun on epäilemättä ne uudistukset, rakenteelliset uudistukset, mitä Espanjassa on tehty. Ja kysymykseni kuuluu, että jos olisimme noudattaneet tiukasti eh, julkisen alijäämän säännöksiä, niin voisiko meillä olla takuut siitä, että Espanja kasvaisi edelleen kolme 13,2 prosentin tahtia. Enpä usko. Ja kuinka voimme selittää kansalaisille, että meitä rankaistaan juuri tästä kasvustamme. Ja kiinnitetäänpä huomiota siihen, että ei unohdeta, että julkisen talouden vakauttaminen on sellainen asia, että että eh, tilit täytyy olla eh, te- terve- terveissä tilassa, jotta voidaan saada aikaiseksi kestävää kasvua. Ei unohdeta tätä tärkeää keskustelun osaa myöskään. Kiitoksia. Thank you. Kiitos. Varamainen Katainen. Kiitos, pyydän. Minä olen toistanut toistamista. Will not prejudge at all what kind of decision Commission will do in, in the future. But I, I, you as a legislator, when you decide law,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 Jos mitään ei ole täysin kiellettykään, niin ei se tarkoita, että se noudattaa lain henkeä. Enkä puhu nyt vain tästä lainsäädännöstä, vaan ihan yleisemminkin. Te lainsäätäjänä hyväksytte lain ja luette rivien välistä sen merkityksen. Toiseksi, jos sopii, niin minä kysyisin, esimerkiksi Silva Pereiralta. Uskotteko te, että nämä kaksi hallitusta esittävät talousarviosuunnitelmansa 15. lokakuuta mennessä, kuten he ovat luvanneet? Minä kyllä uskon niin. Se on välttämättömyys. Se on tarpeen noille maille. Ja noiden maiden uskottavuudelle, työpaikkojen ja investointien luomiselle. Minä toivon, että vahva tukia löytyy hallituksille tehdä tarvittava. Muuten ei saada sosiaalista hyötyä ja työ, työpaikkoja Thank you. Kiitos. Ja nyt vastaus. Täsmällinen kysymys ja vastaus. Presidente, o senhor eh, comissário fez uma niin, kiitos. Komissari kysyi kysymyksen. Tämähän ei ole kysymys uskosta eikä vaan mikä uskon asiaa, vaan, vaan Tämähän on poliittinen kysymys, se, se minkä, minkä verran he sitten todellakin antavat, äh, äh, minkälaisen poliittisen sitoumuksen tekevät tämän Portugalia ja Espanjan. Ei tässä mitään tulevaisuutta lähdetä ennustamaan, vaan, vaan, kysyt, äh, vaan no, nyt puhutaan komission ehdotuksen sisällöstä. Ja tämä sisältö on epäoikeudenmukaista, kohtuutonta. Now, uh, we'll... Kiitos. Ja sitten budjetti Agri- ja PES-osiot. Neljä vai kaksi minuuttia, ei kun neljä minuuttia, herra José Manuel Fernández, budjettivaliokunta. A Comissão dos Orçamentos é contra a... Kiitos. Budjettivaliokunta vastustaa eri rahastojen keskeytystä Portugalissa ja Espanjassa. Komissio ja neuvosto jo päättivät, ettei rangaista Espanja ja Portugalia liiallisen menettelyn nojalla. Se oli oikea päätös. Se noudattaa sääntöjä, lainsäädäntöjä, säädökset, yhteiset säännöstöt edellyttävät, että se oli hyvä päätös, kun ajatellaan mitä on ponnisteltu Espanjassa ja Portugalissa, mutta kaikki tietävät kyllä, että tämä on kansalaisten, työntekijöiden, perheiden, nuorten ansiota. Maanviljelijöiden opiskelijoiden, eri laitosten ansiota. Tämän hyvän päätöksen jälkeen olla rankaisematta noita jäsenvaltioita. Nyt sitten ollaan tilanteessa, että rangaistaan tuensaajamaiden kansalaisia, jos se ei tapahdukaan sakon muodossa, vaan niin, että keskeytetään rahoitus. Se on vielä kivuliaampaa se iskee kasvuun, kilpailukykyyn ja luottamukseen. Eli me haluamme vain, että asetuksen sääntöjä noudatetaan totta kai. Siksi se edellyttää, että tehdään päätös olla keskeyttämättä eri rahastoja. Se, on, se olisi epäreilu, jos niin tehtäisiin. Se loukkaisi yhtäläisen kohtelun periaatetta. Jos Portugali ei olisi täyttänyt rakenneohjelmien vaatimuksia, niin se olisi nyt sitten toisen pelastusohjelman parissa. Se johtaisi vielä suurempaan yhteisrahoitukseen eri ohjelmissa. Meidän täytyy noudattaa järkevällä tavalla sääntöjä. Komissio on todennut, että mukautusten myötä tiedetään, että eri rahastojen määrä lisättiin Espanjassa, Kreikassa ja Italiassa. Lupia on annettu yli miljardin euron edestä ja nyt ollaan Espanjan kohdalla keskeyttämässä. Tämähän on aivan tyhmä, kukaan ei tätä voi ymmärtää. Me olemme huolissamme siitä, mitä on tänä iltanakin kuultu, kun te totesitte, että keskeytyksellä mitään vaikutuksia ohjelmien täytäntöönpanoon. panoon ei se pidä paikkaansa. Ei pidä paikkaansa. Minä olen vakuuttunut, että komission jäsenet kyllä tietävät, mitä eroja tässä on sitoumusten ja maksujen välillä. Tarvitaan maksulle myös lupaa. Se on looginen seuraus näistä korjauksista. Eli jos kaikki tämä jäädytetään, niin, tämän, niin ei saada, eikä ole kyse vain uusista hankkeista. Kuten varmasti tiedätte, rouva komission jäsen, Portugali on ollut tässä mestari, kun tätä on täytäntöön pantu. Yksikään jäsenvaltio ei ole pärjännyt niin hyvin, kun ajatellaan käyttöastetta. Ei todellakaan ole mikäänlainen ongelma Portugalissa käyttää 900 miljoonaa sitä paitsi Portugalin talous sitä tarvitseekin. Minä olen vakuuttunut, että aluepolitiikan komission jäsen ei halua tässä olla hautaamassa kohesiopolitiikkaa, koska tässä eri rahasto ei välttämättä täytäntöpanna kunnolla kaikissa maissa. Varmasti te tiedätte hyvin, että jos tässä ruvetaan lykkäämään lupia, se johtaa siihen, että vain heikennetään käyttöastetta jatkossa. Se on käymässä yhä vaikeammaksi. Siksi minä toivon, että ette keskeytä rahastoja. Se olisi kaikkien reiluinta ja järkevintä. Muutoin tehtäisiin valtava virhe poliittisesti myös, jota me kyllä tulemme vastustamaan täällä parlamentissa ja osoitamme kyllä myös, ketkä ovat vastuussa siitä. Tiedätte jo, mitä parlamentti tästä ajattelee varmastikin enemmistö on tehnyt tämän selväksi. Thank you. Now for two minutes at the end. At the end. Kiitoksi. No okei. Okay. No vähän joustoa. Just want to tell you that I said... Olisin vain halunnut sanoa, että ihan heti alkuun jo totesin, että, että tällä toimenpiteellä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, miten nämä maat ovat pärjänneet tältä osin näiden ohjelmien toteuttamissa. Onnittelut vaan Portikolla. Se oli ensimmäinen maa, joka onnistui käyttänyt 2007-2013 käyttämään kaikki rahat vuotta ennen määräaikaa. Eli ei tällä tämänhetkisellä ongelmalla ole mitään tekemistä sen kanssa, miten eh, aiemmin on toimittu. Portugali on hyvä oppilas tältä osin, tämä vain täsmennykseksi. Kiitoksia. Sitten sitten Sofia Ribeiro, kaksi minuuttia. Paljon kiitoksia komission jäsenet. Empa, valiokunta on täysin kaikenlaisia maksujen keskeyttämistä vastaan Espanjalle ja Portugalille ja me selkeästi olemme ilmaisseet kantamme Euroopan mm, talouden ohjausjaksoa koskevassa mietinnössä, jonka hyväksymme viime viikolla. Tilanne on skitsofreeninen. Nämä maat ovat noudattaneet sitou- sitoumuksiaan ja tilanne on vain välinaikainen, koska näiden maiden aikarajat tavoitteiden saavuttamiseksi ei ole edes umpeutunut vielä. Herra Katainen sanoi, että Portugali on saanut ihmeitä aikaan tässä menneisyydessä. Tilanne on vakautunut ja olemme jälleen kasvussa. Joten investoinnin, investointien vahingoittaminen ei ole kasvun kanssa yhteensopiva asia, eikä, emmekä mitenkään voi sovittaa näitä asioita toisiinsa. Ei voi olla ensimmäisen divisioonan, toisen divisioonan investointirahoja tai rahastoja, ne ovat kaikki tärkeitä alueelliselle kohesiolle, yksilöille tai in, ja myöskin instituutioille ja myöskin yrityksille, jotta ne voisivat luoda työpaikkoja ja ohjata ihmiset ulos köyhyydestä. Meidän on osoitettava solidaarisuutta Espanjaa ja Portugalia kohtaan enemmän kuin koskaan, eikä päinvastoin. Komissio tällä hetkellä toimii kuin lääkäri, joka sanoo potilaalleen, kuinka ottaa lääkettä ja mitä hyvää siitä seuraa, mutta eivät sitten määrä sitä lääkettä potilaalle kuitenkaan. Jos me sokeasti sovellamme näitä toimenpiteitä, niin siitä seuraa tuho. Toimimmeko me näin vai olemmeko riittävän urheita ja toteamme, että nämä toimenpiteet eivät täytä kansalaisten tarpeita. Tässä on kaksi asiaa muistettavana. Joko me jatkamme instituutioiden ja kansalaisten välisen kuilun syventämistä taikka sitten toimii niin päinvastoin. Tämä ei vaikuta pelkästään Espanjan ja Portugalin kansalaisiin, vaan koko Euroopan unioniin. Kiitos. Sergio Gutierrez Prieto, kaksi minuuttia. Kiitoksia kovasti. Monesti tässä keskustelussa puhutte lainsääntäjästä. Minä olin esittelijänä ryhmäni puolesta kun sosiaalirahastoasetusta jokin aika sitten tarkistettiin. Minä sanoisin, että lainsäätäjä oli aika kriittinen, kun makroehdollisuus tuli sinne. Ja sinne tuli mm, paljon myös joustoa, kun sen puolesta ponnisteltiin. Me uskomme, että oli tarpeen, kun ajatellaan kohesiopolitiikkoa, että se on sen päälle, mitä tehdään budjetin vakauttamisessa. Se on väline sille kohesiolle, ja totta kai, ja nyt me vain mietimme, miten sääntöjä noudattaa. Emme sitä tietenkin kyseenalaista, vaan miten niitä tulkitaan. Ja lainsäätäjänä halusimme joustua sinne, että seuraamukset olisivat jonkin merkityksellisiä, eivät pelkästään tyhjästä aiheutettaisiin. Ja meidän miettiä, miten olla tehokkaita, ja miettiä, mikä on poliittinen tavoite, jota te nyt ajatte, myös jos keskeytyksiä ajetaan Espanjassa Portugalissa, koska jos poliittinen tavoite on, että täytetään alijäämätavoitteet, niin keskeytys tarkoittaa sitä, että ei pääse tavoitteeseen, kun, koska kuristetaan myös yhteisrahoitus yrityksissä, pk-yrityksissä varsinkin kasvu tyrehtyy. Jos poliittinen tavoite on, että halua, halua saada hallitukset tavoitteeseen tämän aikataulun puitossa, puitteissa. Se on varmasti kaikkien kovinta kansalaisille, jotka joutuvat tästä maksamaan kovan hinnan. Siksi tässä on kyllä liikkumavara, jos on poliittista tahtoa, väitän. Te haluatte täyttää 12c-artiklan, että kun komissio huomaa, että on riittävästi toimia alijäämän korjaamiseksi, niin voidaan luopua keskeytyksistä. Esimerkiksi Espanjan kohdalla, ajatellaan Espanjan hallituksen ehdotusta yritysverotuksen kohdalla, niin ei siinä odottaa tarvi 15 lokakuuta, jos poliittista tahtoa vain on tämä toteuttaa, niin 23 artikla sen jo sallii. Siinä täytyy olla järkevä ja oikeudenmukainen kansalaisille. No. Kiitos agrivaliokunnasta. Aguiar Garcia, kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin vastata äh, komissaari Kataiselle hänen esittämänsä kysymykseen. Onko laki tehty noudatettavaksi? Kyllä, tietenkin. Kaikki lait on tehty noudatettavaksi. Myöskin ehdollisuusvelvoite, mutta komission ja sen uskon, emme myöskään voi odottaa paljon tältä normilta, ainakaan vasemmistosta, vasemmistosta käsin, koska tämä on sellainen normi, joka ei meitä tee ylpeäksi, mutta sitä on noudatettava. Ja siinä kaikki. Minä sanoisin kuitenkin, että kaikki tilanteet eivät ole samanlaisia ja vaikka säätöä, sääntöä ei noudatettaisikaan tai sitä noudatettaisiin, niin tilanteet ovat erilaisia. Espanjassa on virkaa tekevä hallitus ja onko tämä mahdollista saada loppumaan tällaisessa tilanteessa tai tällaisessa eh, ulkopuolisessa, ulkopuolelta pakotettavassa tilanteessa. Kun meillä on työttömyys, luvut korkealla ja virkaa tekevä hallitus, ja, niin minä haluaisin tässä nyt puhua erityisesti eh, maaseuturahastosta ja sen merkityksistä. Tiedättekö, minkälaisia maaseutu kehittämisen rahas, äh, äh ohjelmia Espanjassa on. Itse asiassa meillä on 17 ohjelmaa ja ne on hyväksytty joka ikinen vuosi. Ja jos alue haluaa käynnistää nämä ohjelmat, niin kuinka se sen voi tehdä? Euroopan toimintaohjelma hyväksyttiin yhdeksän kuukautta sitten, mutta se ei ole vielä päässyt alueelle asti. Mitä te voitte tähän sanoa? Meillä on kaksi hyvin tärkeää rahastoa, erityisesti maaseutualueille ja maaseudulle, taikka pienille yrityksille, jotka ovat tärkeitä. Eli tämä päätös on äärimmäisen relevantti tämän suhteen. Noudatamme sääntöjä kyllä, mutta rauha on jo tehty. Ja rauha tehtiin, kun asetettiin prosenttitaso nollaan kolmeksi vuodeksi, eli tilanne on aivan poikkeuksellinen. Espanjalla ja Portugalilla on poikkeukselliset tarpeet, mutta voitteko vastata näihin tarpeisiin noudattamalla sääntöjä? Kiitos. Herra Nuno Melo. Senhores comissários, obviamente que suspensão... Niin, puheenjohtaja, herra komissaari, herra komissaari, nämä varojen lykkääminen, katkaiseminen ja rangaistussakot ovat ihan yksi ja sama asia, ja niitä me emme halua kumpaakaan. Jos ajatellaan 2010 2015 e, muutaman prosentin käyttämättä jättämisaste ei tietenkään tällaista rangaistustointa puolla. Kun tämän nyt muistaa, tässä nyt rangaistaan hyvää oppilasta ei, ei, tämä ei yksinkertaisesti ole vaivan väärti, ymmärtääkseni. E, e, e, ettekö komissaarit muista esimerkiksi mun ää, Ranskan Rupen hallituksessa Moskoviki oli valtiovarainministeri. Silloin komissio teki, mitä lupasikin 2013, Moskoviki taipui 3 prosentin vajeeseen alijäämään. Ja tuolloin komissio, komissio sanoi, että pitää noudattaa nyt näitä määräyksiä, mutta Moskovitsi suuttui ja näin Ranska sai kaksi lisää vuotta armon aikaa. Ja ajatellaan Moskovicin tavoite tuona, tuon kahden vuoden aikana oli kaksi prosenttia ja pääsivät vain kolme ja puolen prosenttiin, mutta äh, äh, äh, Ranskassa, Espanja nyt ei ole Portugalista nyt puhumassakaan samassa luokassa ollenkaan Ranskan kanssa. Eikö nyt sitten samoja sääntöjä pitäisi noudattaa tasapuolisesti sitten kaikkia jäsenmaita kohtaan? Miksi Ran- Espanja ja Portugali ovat nyt tulilinjalla, jos ei Ranska kerran joutunut rangaistavaksi samoista rikoksista? Portugalihan on pyrkinyt parhaansa mukaan ponnistelemaan ulos kuilun pohjalta. Kansa on tehnyt suuria uhrauksia. Me olemme so, so, rakenteen tai näitä sopeuttamisohjelmia rakennepolitiikassa toteuttaneet kirjaimellisesti, mikä on edellyttänyt suuria uhrauksia ja aiheuttanut paljon tuskaa ja kärsimystä, mutta Portugali on kuitenkin tehnyt sen, mitä sen piti tehdä eikä tämä nyt ollut ennakoitavissa missään vaiheessa. Tuolla aikoinaan vajeluvut prosentit pyörivät kolmen kieppeillä. Ja ajatelma, mitä, tapahtui, mitä tapahtuisi Deutsche Bankille, se mikä tapahtui Portugalin suurelle liikepankille, pankille, saisivatko he vastaavasti samaa kohtelua? Tokkopa! Kiitos. Ja totta kai komission jäsenetkin vielä lopuksi. Alan Kadek kuitenkin ensin kalastusvaliokunnasta neljä minuuttia. Kiitos. Minä puhun kalatalousvaliokunnan puheenjohtajana, myös meri- ja kalatalousrahaston esittelijänä. Rahasto koskee suoraan Espanjaa ja Portugalia. Se on ehkä tärkeää heille. Sanoisin, että minä vastustan ihan tiukasti keskeytystä, koska kyseessä on poliittisesti kestämättömästä päätöksestä näiden maiden kohdalla. Tässä menettäköön, että meidän täytyy aina miettiä tätä sosiaalitaloudellisten olosuhteiden pohjalta kussakin maassa ja mitä on ponnisteltu niissä maissa. Minä tunnen itseni portugalaiseksi ja espanjalaiseksi tänä iltana. Ja nyt ei ole kyllä aika tehdä tämmöisiä asioita. Poliittisesti se olisi katastrofaalista Espanjalle ja Portugalille ja Euroopallekin yleisemmin, jos keskeytetään varojen maksaminen. Kansalaiset ovat niin etäällä jo Euroopassa tänä päivänä, ettei enää tarvitse sitä pahentaa. Sitä paitsi komission jäsen kiititte Portugalia tässä ja esitette kuitenkin sitten rangaistusta. Nyt jotain menee minulta ohi tässä. Ja minä olen tässä todellakin kalastusvaliokunnan puheenjohtajana tässä ja myös esittelen ja tiukasti vastustan tätä. Kiitos. Varapuheenjohtaja Katainen. Thank, thank you very much. I don't think anybody can say that this commission is blindly. No en usko, että komissiosta voidaan sanoa, että me soveltaisimme sokeasti sääntöjä tulkitsematta niitä laikaan. Itse asiassa meitä on syyllistetty mm, varsin päinvastaisesta, joten syy siihen, miksi Espanja ja Portugali eivät saaneet sakkoja, oli se, että me käytimme harkintavaltaamme tulkittaksemme sääntöjä älykkäällä tavalla. Otimme huomioon poliittisen ja taloudellisen tilanteen, joten minkäänlaista sokeaa tulkintaa tai soveltamista ei ole sääntöjen osalta tapahtunut. Uskomme, että näiden maiden hallitukset tekevät parhaansa hyvin vaikeissa olosuhteissa ja olen varma, että tiedätte varsin hyvin, kuinka paljon käyttämättömiä sitoumuksia ja maksumäärärahoja on näissä maissa, riippumatta meidän tulevasta päätöksestä, mitä sitten mahdollisesti tehdään keskeyttämisen suhteen. Mutta kuten aikaisemminkin sanoin, taloudet, taloudessa on vastuu jaettu. Jäsenvaltioiden tulee tehdä oma osuutensa ja eurooppalainen solidaarisuus sitten tekee oman osuutensa. Joissakin puheenvuoroissa otettiin esille vakaussopimus, vakaus- ja kasvusopimus ja se sekoitettiin väärällä tavalla eri rahastoihin. Jakaisin lopuksi vain henkilökohtaisen kokemuksen asiaan liittyen. Olin talousministeri, valtiovarainministerillä maassani silloin, kun, kun kaikki rahoitustukipaketit hyväksyttiin, niin se oli hyvin vaikeaa, koska jäsenvaltiot eivät luottaneet toisiinsa. Ensinnäkin meillä ei ollut minkäänlaista järjestelyä sen suhteen, mitä tehtäisiin toisen jäsenvaltion auttamiseksi hädän hetkellä. Kriisin keskellä loimme järjestelmän, jonka kaikki katsoivat silloin reiluksi. Nyt meillä on järjestelmä, joka antaa oikeuspuitteiston komissiolle soveltaa sääntöjä samalla tavalla kaikkiin jäsenvaltioihin. Olen varma, että yksi keskeinen unionin arvo on solidaarisuus, yhteisvastuu, mutta ihmisten täytyy kokea, että meidän oikeusjärjestelmämme on myös oikeudenmukainen. Ja siksi, kun komissio tulkitsee sääntöjä, niin sen on pidettävä silmällä, että me etsisi vain tapoja kiertää lain henkeä, vaan että soveltaisimme sääntöjä oikeudenmukaisesti ottaen huomioon olosuhteet, mutta soveltaisimme sääntöjä myös kestävällä tavalla ja sellaisia sääntöjä, joita voidaan soveltaa myöskin tuleviin tapauksiin. Haluan kiittää meidän puolestamme tästä keskustelusta oikein paljon. Tämä on ollut oikein hyödyllinen keskustelu ja kuten tiedätte, lähetimme kaksi ja puoli kuukautta sitten kirjeen parlamentimme, parlamentille. Me olemme aina olleet halukkaita osallistumaan tällaisiin keskusteluihin, joten kiitoksia kerran vielä. Thank you, Commissioner Kretsu. Kiitoksia, komissioner sen Kretsu. No minä ihan vain myös kiittäisin tästä avoimesta keskustelusta, hyvin suorasukaisestakin hyvin kivuliassa asiassa. Olen samaa mieltä kyllä siitä, että se on hankalaa, mutta yhtä lailla on todettava, että säädöt ovat mitkä ovat. Mitä tulee tähän viimeisen kysymykseen, ei ole kyse minusta tai varapuheenjohtaja Kataisesta tai komission jäsenestä, joka jotain päättää, kun sääntöjä tässä noudatetaan. Ja kun herra Van Nistelrooy totesi alussa, eli Edellisessä parlamentissa käytiin kiivas keskustelu ehdollisuudesta. Jotkut äänestivät sen puolesta ja pitivät sitä myönteisenä ehdollisuutena. Eli panna viisat päät yhteen ja katsotaan, miten tämä hoidettaisiin. Ei niin, että ollaan jotenkin huonompia yhdessä jäsenvaltiossa ja sen jotenkin parempia jossain muualla. Huomenna kollegiossa tästä keskustellaan ja me viemme viestiä sinne täältä. Kollegiossa sitten mietitään päätöstä. Varmaan parlamentin puhemies ja ryhmän puheenjohtajat varmasti myös jotain lausuvat. Ja ihan varmasti komissio kyllä huomioi teidän näkemyksenne. Minä olen tuntenut kyllä tämän ilmapiirin ja kerron tästä kollegoilleni komissiossa. Kiitoksia kovasti. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Minäkin olen sitä mieltä, että tämä oli hyödyllinen ja vilkas, tärkeä vuoropuhelu. Totta kai, kuten alussakin jo todettiin, ei tämä välttämättä vielä päätä vuoropuhelua. Ja totta kai on hyvä muistuttaa komissiolle ensin, että mitä päätöstä ei voi tehdä ennen kuin vuoropuhelu on saatettu päätökseen. Eli koordinaattorit ja puheenjohtajista arvioivat, mikä on heidän näkemyksensä puheenjohtajakokoukselle ja sitten me annamme suosituksemme heille. En voi ennakoida tietenkään mitään tästä. Ruvetaan puhumaan nyt heti kohta ja katsotaan mitä komissio sitten tekee. Onko se joku jäsennelty lausunto vai parlamentti, anteeksi, parlamentti pyytää, että jatketaan jäseneltyä vuoropuhelua ja järjestetään toinen tapaaminen. Se on meidän valtuutuksemme sekä lain hengen että kirjaimen mukaan. Eli tämä ensin tehtäväkö selväksi. Ja toiseksi meille tuli hyvin selväksi se, että meillä on ehkä erilainen tulkintatapa lain hengestä, mutta ehkä se vie tätä eteenpäin myös. Sehän nyt on ihan selvä, että lain henki on mikä on, vaikka sillä nyt on velvoite toimia, niin ei se tarkoita mitään määräaikaa. Eli tämäkin on lain hengen mukaista. Ehkä voidaan tästä ainakin olla yksimielisiä. Ja nyt aiomme tästä keskustellakin. Lopuksi vielä on kyllä sanottava, enkä tässä nyt syytä komissiota, siihen liittyy vähän kysymyksiäkin minä olisin odottanut vähän konkreettisempaa siitä, mikä todennäköisesti on komission ehdotus oleva, missä ohjelmissa, millä summilla. Minä olen kyllä itse sitä mieltä, että olemme ihan saaneet vuoropuhelun päätökseen. Minä en ole oikein saanut mitään kouriin tuntuvaa, en mitään nimeämistä ohjelmista tai luvuista. Eli varmasti sitä täytyy ruotia kyllä vielä yhdessä komission kanssa. Mutta toinen puheenjohtaja, olkaa hyvä. Uh, thank you. Kiitoksia. Pari, pari sanaa vielä kauniiksi lopuksi, jos sopii vain. Niin, kiitos äh, puheenjohtaja. Työjärjestyspuheenvuoro. Minä en jää koordinaattorien kokoukseen portugaliksi jatkaisin, jos sopii. Sopii. Portugalistahan tässä nyt on puhekin. Niin, puheenjohtajat, minä jätin pyynnön molemmille vastuuvaliokunnille 2011 vuoden asetuksen liittyen. Sehän tehän tiedätte, mitä siinä asetuksessa seisoo. Siinä seisoo niin, että komissio voi pyytää sellaisia jäsenmaita, jotka ovat tämän rahoitussopimuksen puitteissa osallistumaan tällaiseen jäsenneltyyn vuoropuheluun. Minä olen lakimies ammatiltani ja, ja ja nyt on aika erikoista, että te olette vetäneet päätöksiä, tehneet johtopäätöksiä ilman, että minun maani on ollut edes e, mukanakaan näissä keskusteluissa. Kiitoksia puheenjohtaja jatkaa. E, tämä on ihan selvä kaikille. Haluan kiittää kaikkia e, osa keskustelijoita rehellisestä vuoropuhelusta ja siitä, että, että me ymmärrämme vastuumme siitä, sen suhteen, että me kaikki kannamme vastuumme sitten Euroopan kansalaisten suuntaan, mitä tulee komission toimintaan. Mitä sitten seuraavaan vaiheeseen haluan että pyytää, että, että nämä asianomaisten valiokuntien koordinaattorit ja työvaliokuntien jäsenet jäävät sitten suljetuin ovin tänne saliin jatkamaan tätä keskustelua siitä, miten tästä eteenpäin jatketaan. Kiitokset eh, komissaareille. Me jatkamme keskenämme. Palaver on tältä osin päättynyt. Kiitos.